Bon, on va commencer. Hein. Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, je... Hyvät kollegat, hyvät naiset, hyvät herrat, pyydän teitä siirtymään paikoillenne. Brysselin varttitunti on nyt käytetty loppuun, joten voimme aloittaa kokouksemme. Haluan olla varma, että meille esitetty esityslista voidaan hyväksyä. Ja muutama ilmoitus. Eilen koordinaattorit tekivät päätöksiä koskien meidän valiokuntaamme. <clears throat> Ensinnäkin me käsittelimme nimityksiä, nimeämisiä. Varanhoitoasetuksen muuttamiseen, joka liittyy tarkistukseen, joka liittyy monivuotisen rahoituskehityksen vahvistamisesta. Puolivälin tarkistus, tarkistusehdotukset toimielten välisestä sopimuksesta, parlamentin, neuvoston ja komission välisestä sopimuksesta, joka liittyy budjettikuriin, budjettiyhteistyöstä, jonka tarkoituksena on saada esimerkillistä rahainhoitoa, miten otetaan käyttöön kiireellisyysmarginaalit ja siihen liittyvät muutokset. Yhteisesittelijät Olbricht ja Thomas varainhoitoasetussäännöksistä, joita sovelletaan EU-budjettiin. Niitä me sovellamme sääntöä 55, Joint Committee, johon kuuluu budjetivalvontavaliokunta ja meidän valiokuntamme. Ja meillä, meidän pitää nimetä tähän esittelijä. Mitä tulee sitten Euroopan investointistrategisten esirahaston mandaatin pidentämisestä, käyttöajan pidentämisestä sekä European Investment Advisory Hub. Perusta 55 me siis jatkamme, pidennämme sitä, kun lähdettiin toteuttamaan Esirin ensimmäistä osaa. Esittelijä on Jose Manuel Fernandes. Euroopan kestävä kehitysrahasto ja, ja siihen liittyvien takuurahastojen takuurahastoihin komissio pyytää siitä johtajuutta ja EPP-ryhmä nimeää tähän esittelijän. Euroopan investointipankin takuurahasto, jossa halutaan taata ne hävikit, jotka ovat peräisin hankkeiden rahoittamisesta, jotka toteutetaan EUn ulkopuolella. Edustaja Garja Sabal on esittelijä. Takuurahasto ulkoiseen toimintaan. SD-ryhmä nimeää esittelijän tähän. Mitä tulee sitten mm, lausuntoihin, activity in local communities, rapporteur. Tähän esittelijä o, tullaan nimeämään Guen toimesta. Youth Employment Initiative, le rapporteur. Tähän nimittelijä tullaan nimeämään EPPn toimesta. Toisaalta sitten koordinaattorit hyväksyivät kokousaikataulun meidän valiokunnallemme ensi vuodeksi. Koordinaattorit päättivät myös matka, seuraavista valtuuskuntamatkoista Tunisia vihreällä viikolla 20.24. helmikuuta Palestiina toukokuun vihreällä viikolla ja Pohjois-Irlanti vihreällä viikolla heinäkuussa. Koordinaattorit ovat ajatelleet kyllä myös sääennusteita ja säätiedettä tässä. Koordinaattorit päättivät myös seuraavista kuulemistilaisuuksista ensi vuodelle – valmistellaan monivuotisen rahoituskehyksen toteutumista 2020 jatkoaikaa ajatellen. Edustajat Olbrist ja Toma ovat siinä esittelijöinä. Mitä tulee sitten Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoittamiseen ja mikä on näiden rahastojen välinen side muihin investointirahastoihin. Vastuuhenkilö on edustaja Fernandes. The means of financing the responsable, Eder Gardiazabal. Edustaja Gardiazabal tähän. Koordinaattorit myös päättivät eilen asiantuntijoista seuraavasti. Synergies between the contribution of the EU budget and of national budgets to the objective set out in the annual growth survey. C'est votre Teidän puheenjohtajanne tulee olemaan vastuuhenkilö tästä. Budgetary aspects of the common agriculture policy responsible. Vastuuhenkilö, edustaja Ashworth ja edustaja Ali. Exploring the possibility to define criteria method for differentiating projects that can be financed using innovative financial instruments. Levered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 and the impact of the real content of principles such as unity, annuality or transparency responsible. Vastuuhenkilö edustaja Fernandes. Sen lisäksi koordinaattorit päättivät nimetä edustaja Negreskuno edustamaan meidän valiokuntaamme Petitions Network-toimintaan ja edustaja Geringer Odenberg ovat varajäseniä. No niin, sitten mitä tulee eh, palkkaukseen, kun puhutaan EUn erityisedustajan lähettämisestä seuraamaan Kolumbian rauhanprosessin edustamista. Tämähän oli myös jo huomioitu ulkosuhdepalvelussa budjettikysymyksessä ei tulla pyytämään minkäänlaista mielipiteiden vaihtoa, jo vedotaan artiklaan 123, joka liittyy muihin EUn viraston toimintaperiaatteisiin. Nämä päätökset koordinaattorit tekivät eilen eilen iltapäivän kokouksessaan. Ja nämä olivat sitten puheenjohtajan ilmoitukset, jotka halusin saattaa teidän tietoonne. Te olette saaneet myös pöytäkirjasta pöytäkirjat 29. kesäkuuta, 14. syyskuuta, 15. syyskuuta Onko jotain huomauttamista näihin pöytäkirjan sisältöihin? En näe mitään huomauttamista. Näin ollen nämä pöytäkirjat tulevat hyväksytyiksi. Sen jälkeen me rähdymme käsittelemään keskeistä tärkeää asiaa, elintärkeää asiaa, monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista. Ja ja siihen liittyvän varanhoitoasetuksen muuttamisesta. Eilen iltapäivällä koordinaattoreiden kanssa keskustelimme tästä ja vähän pelkäsimme, että me saa rouva Georgievaa neuvotteluihin mukaan neuvoston kanssa. Me kyllä tässä aliarvioimme portugalilaisen diplomatian arvoa ja rouva Georgieva – tulee osallistumaan meidän työskentelyymme. Yhtäältä olemme vähän hajantuneita. Olimme aivan varmoja, että Rova Georgi olisi loistava pääsihteeri YK, mutta toisaalta sitten jo pari vuoden ajan me olemme voineet arvioida, kuinka vahvasti hän on sitoutunut omaan työhönsä ja kuinka paljon olemme arvostaneet meidän hedelmällistä yhteistyötämme näiden kahden kuluneen vuoden aikana. Eli Rova Georgieva tulee takaisin. Nyt annan puheenvuoron meidän äh, yhteisesittelijöillemme. Edustaja Olbricht ja edustaja Toma, Kumpi aloittaa? Edustaja Olbricht, olkaa hyvä ensimmäisenä. I just uh, <coughs> uh, uh, want to inform the, uh, the member. Haluaisin kertoa valtiokunnan äh, jäsenille hieman äh, tästä dynamiikasta monivuotisen rahoituskehyksen äh, uudistamisessa. Tässä asetuksessa, joka koskee MFF, siinä on määritelty velvoite tehdä väliarviointi, niin kutsuttu vaalien jälkeinen väliarviointi. Ja sen tekemisen jälkeen, mikäli se on välttämätöntä tai soveliasta, tulisi tarkistaa MFF. Me parlamenttina ehdotimme heinäkuussa sen jälkeen, kun meillä on useita kokouksia, kuulemisia ja muita, me esittelimme parlamentin poliittisen kannan ja sanoimme, että tietojemme mukaan ja analyysiemme mukaan tilanne on sellainen, että me tarvitsemme MFFn tarkistusta. Eli meidän tulisi tehdä näin, koska tämä on nyt sovelias toimi. Me olemme ehdottaneet eh, muutoksia, joissa otetaan huomioon katot ensimmäiseksi, toiseksi joustavuus ja kolmanneksi uudet mekanismit, jotka koskevat esimerkiksi ylijäämiä tai äh, sitoumuksia sekä myös tilannetta 2020 jälkeen. Komissio ilmoitti, että määräaika komission äh, päätökselle on joulukuussa 2016, mutta komissio on jo esitellyt ehdotuksensa syyskuussa Ja toivomme, että viimeisimmät, tai että päätös MFFn tarkistamisesta, siis komissiolta ja parlamentilta tulisi ennen vuoden 2016 päättymistä. Meillä on useita elementtejä tässä. Ensinnäkin muutokset vuoden 2017 budjettiin, toisekseen muutokset MFFn sekä muutokset 15 asetukseen, lähinnä rahoitusasetukseen. Edustaja Toma ja minä ehdotamme, että tässä olisi, toimittaisiin nopeasti ja että esittelisimme kantamme komission kantaan. Reaktio on nopea ja selkeä, koska tarkoitus on viedä tämän päätöksen joulukuussa – ja ainoa mahdollisuus on lokakuun täysiistunto, eli kahden viikon kuluttua. Siksi me ehdotamme, että parlamentin tekisi toisen päätöslauselman reaktiona, reaktiona komission ehdotukseen. Ja tämä ehdotus, sen luonnos on valmis huomenna haluaisimme tänään esitellä siitä hieman tällaisia peruselementtejä tästä meidän lähtökohdastamme ja parlamentin kannasta, jota me ehdotamme siis. Tässä luonnoksessa haluaisimme palata meidän omaan ehdotukseemme ja muistuttaa kaikkia, mitä meidän ehdotuksessamme oli heinäkuussa. Ja monissa kohdin haluamme osoittaa, mikä oli parlamentin ehdotus ja mikä on nyt komission ehdotus, koska me tiedämme, että komission eh, neuvoston kanta saattaa olla hyvinkin erilainen. Haluaisin myös sanoa, että neuvosto on sellaisessa tilanteessa, että se voi sopia äh, monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta, tai neuvosto voi sanoa ei tälle tarkistamiselle. Joten parlamentilla ei ole tähän mitään sanottavaa. Siksi me haluaisimme esittelijöinä ehdottaa, että tämä linkitettäisiin siihen välineeseen, joka meillä parlamenttina on, eli vuoden 2017 budjetti. Joten meidän pitäisi tehdä hyvin selkeä linkki 2017 budjettiin ja sanoa, että me odotamme, että tämä tarkistaminen tapahtuu. Ja osa siitä on jo budjetissa 2017. Ja sen vuoksi haluaisimme tähän päätöslauselmaan sen, että tämän täytyy olla selkeästi yhteydessä 2017 budjettiin. Mikäli neuvosto ei halua tehdä mitään tarkistamista, meillä on nyt jo aika tiukka kanta vuoden 2017 budjettiin. Ja haluaisimme myös muistuttaa ja tuoda esiin tyytyväisyytemme siitä, että komissio suostui tähän tarkistamiseen, koska komission ehdotuksessa on tämä tarkistaminen. Joten tämä on hyvin tärkeää ja myös hyvin tyydyttävää meille parlamenttina. Mutta samanaikaisesti haluaisimme ilmaista, että olemme pahoillamme siitä, että komissio ei huomioinut täysin parlamentin ehdotusta katoista. Me heinäkuun eh, ehdotuksessamme sanoimme, että kattoja pitäisi muistaa varsinkin A1, eh, A2 ja kolmosessa ja nelosessa. Se, mitä meillä on nyt, ei riitä, että me täytämme meidän tavoitteemme Euroopan unionina että meillä on poliittiset tavoitteet, mutta ei tarpeeksi rahaa, joten sen täytyisi heijastua myös kattoihin. Ja tässä päätöslauselmassa haluaisimme myös erityisesti muistuttaa, että Horizon 2020 äh, sekä verkkojen Eurooppa-välineessä oli leikkauksia, äh, jotka siirtyivät äh, esiriin. Ja sanomme, että me odotamme että nämä lupaukset täytetään ja että valmistelut ovat samalla tasolla kuin 2014 ja 2015. Joten siis määrärahoja kasvatettaisiin myös otsakkeissa kolme ja neljä pakolaiskriisin ja maahanmuuton käsittelyssä. Eli Äh, edustaja Toma tulee selittämään tätä hieman tarkemmin, mutta siis me aloitamme sanomalla, että me olemme tyytyväisiä siihen, että tehdään tarkistaminen, mutta emme ole tyytyväisiä muutosten tasoon ja meistä meillä ei vieläkään ole tarpeeksi rahaa, jotta voimme täyttää tavoitteet. Varsinkaan mitä tulee Esirin vaikutuksiin eh, Horizon 2020 otsakkeessa 3 ja 4. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Tomalle, joka selittää sitten tarkemmin, mitä meillä tulee olemaan tässä päätöslauselmaehdotuksessa, jonka esittelemme huomenna. Merci, monsieur. Kiitos edustaja Olbricht. Annan puheenvuoron edustaja Tomalle. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kuten Olbricht jo sanoikin, niin puhumme tässä kiireellisestä asiasta. Tämä teksti on aika lailla lyhyt, koska haluamme toimia mahdollisimman tehokkaasti. Ja me olemme itse asiassa peilanneet tätä, näitä parlamentin tekemiä ehdotuksia siihen, minkä komissio on laatinut ja aika monessa asiassa voimme todeta olevamme tyytyväisiäkin ja päätöksistä pidetään kiinni. Jos ajattelemme joustovälineitä, niin muistuttaisimme tuosta parlamentin vanhasta toiveesta erityisvälineiden kattojen tutkimisesta, koska jos ne kattoon asti käytetään, niin siinä tapauksessa maksukriisiä vain vaikeutettaisiin ja näin maksuja ei pystyttäisi suorittamaan, jos erityisvälineiden varat käytetään ihan loppuun asti ja se ei ole ihan täsmällisesti esillä komission tekstissä. No sit me, sitten me tietysti joustoehdotuksia tuemme varsinkin kun ajattelemme, millä tavalla voidaan käyttää näitä maksusitoumusmäärärahojen kokonais e, e, ehdotusta ja meidän mielestämme joustoväline ja tuo hätäapuvaraus on nyt saanut laajennuksen osaansa ja sitä voitaisiin vahvistaa ja laajentaa edelleenkin me kuitenkaan emme oleta, että saamme sellaiset summat kuin 2007 heinäkuussa äänestetty kaksinkertaistaminen. Jos ajattelemme sitten näitä maksusitoumusmäärärahoja, jotka tukevat tuota kriisivarantoa, Tämä kriisivarantohan on parlamentin ehdottama ja se on hyvä, että komissio on ottanut sen nyt uudemman kerran taas käsittelyyn. Eli tässä on meidän aloitteestamme kyse. Se on mukavaa, että se on nyt päätynyt tähän komission ehdotukseen. Kuitenkin muistuttaisin siitä, että tavoitte, unionin talousarvion tavoite eh, on se, että me käytämme varoja mahdollisimman eh, kattavasti ja täydellisesti ja nämä sitoumukset tietysti jos ne jäävät käyttämättä, niin tarkoittavat sitä, että talousarvio ei toimi riittävän tehokkaasti. Eli täytyisi tosiaan tähdätä siihen, että maksusitoumusmäärärahoja olisi että tässä olisi muutakin kuin pelkkiä maksusitoumusmäärärahoja käytettävissä, koska jos kaikki varat käytetään, niin sitten jää nolla euroa lopulta tuohon hätäapuvaraukseen ja kriisi, kriisitapauksiin. Ja tuossa oma aloitteen mietin lausunnossa tietysti puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä ja siihen liittyvistä viivytyksistä ja maksujen käyttämättä jättämättä jättämisestä varsinkin rakennerahastopuolella. Sehän on aikamoinen talousarvion tehokkuusongelma ja siksi yksinkertaistaa pitäisi näitä menettelyjä. Parlamentti tietysti tutkailee myös vielä takuu, investointi takuurahaston käyttöä tällainen uusi takuujärjestelmä on komission esittämä tämän tekstin tiimoilta. Tietysti me saamme uusia tekstejä myös tuosta esiristä aivan varmasti, mutta me haluaisimme kuitenkin peräänkuuluttaa sitä, että rahoitusseuraukset tällaisen takuurahaston toimilta olisivat aivan selvät kaikille. Ja Olbrichtin puheenvuoron jälkeen meidän täytyisi pystyä näkemään 2017 talousarvio ja tarkistusarviot selkeinä sellaisina, että me, eh, meille ei jäisi mitään epäilyksen varaan. Siihen ei ole ihan vielä täysin päästy. Ja lisäksi täytyy kiinnittää huomiota monivuotisen rahoituskehyksen laatimiseen vuoden 2020 jälkeenkin, ja siitä olemme puhuneet jo oma-aloitteisessa lausunnossamme, ja varsinkin kun ajattelemme neuvoston sitoumuksia eri neuvotteluissa, niin toivomme, että nyt 2020 vuoden jälkeiseen aikaan saadaan myös vähän valaistusta. Ja ehdotuksemme siitä, miten kauan tuo rahoituskehys sitten kestää, miten riskejä hallinnoidaan ja miten voidaan sitten ulkoistaa kaikkia näitä rahoitusvälineitä ja millä tavalla omat varat sitten kehittyvät. Nehän ovat Euroopan unionin talousarvion peruspilari joka tapauksessa myös 2020 jälkeen. Kiitos paljon. Me saamme huodemma teidän päätöslausema luonnostanne tiedonanon. Tästä keskustellaan täysistunnossa ja siitä tullaan äänestämään lokakuun viimeisellä viikolla Strasbourgissa. Minulle on tässä kerrottu, että kello 12.10, sanoo puheenjohtaja, Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Ei 12.10, vaan 12. lokakuuta. Mm-hmm. Huomenna annetaan, saamme käyttöömme luonnoksen. Huomenna, huomenna. Tarkistusten jättämisen määräaika 14. lokakuuta kello 12, perjantaina kello 12 tällä viikolla. 24. päivä lokakuuta olemme Strasbourgissa. Budjettivaliokunta tulee äänestämään tästä päätöslauselmaluonnoksesta, josta sitten keskustellaan ja äänestetään 26. ja 27. lokakuuta. No niin, Sitten näistä äh, edustajan Olbrist ja Tomaan meille kertomista viesteistä. Avaan nyt sen pohjalta Keskustelu Ketkä haluavat käyttää puheenvuoron? Edustaja Fernandes. Kiitokset puheenjohtaja. Niin minä tahtoisin kiittää esittelijöiden työstä. Kiitokset myös komissiolle toki ehdotuksesta. Tämähän on hyvä lähtökohta parlamentin näkökulmasta. Tämä ehdotus kelpaa meille tällaiseksi alkuvaiheen neuvotteluvälineeksi. Me varmasti kaikki Olemme siitä samaa mieltä, niin kuin varmasti neuvostokin, että muutosta tarvitaan. Tosin tällainen muutos ei palvele parlamenttia niinkään yksistään, vaan monivuotista rahoituskehystä ja niitä sitoumuksia, joihin ylipäätään unioni on ryhtynyt. Euroopan unioni tarvitsee vähän nyt yksinkertaisempia sääntöjä. Se on aivan selvä, siitä on monta todistetta. Eli tarvitaan järkevämpää ja laajempaa varainjakoa. Ja juuri tällaiset lisätalousarviot ovat tietysti yksi väline, joita voimme käyttää. Nyt tässä on kyse tästä neljännestä lisätalousarviosta. Ja, mutta näistä asioista harvoin keskustellaan yhtä vauhdikkaasti kuin pitäisi keskustella neuvosto mm, ei saisi kuitenkaan menettää uskottavuuttaan kansalaisten silmissä. Nämä äh, sitoumukset, joihin neuvostokin on ryhtynyt, täytyisi saada kansalaisten silmissä myös toteutumaan, koska meidän täytyy saada varmuus siitä, että neuvosto täyttää sen, mitä luvattu on ja monivuotisen rahoituskehyksen muutos juuri tähän tähtääkin. 2014-2020 kehys ei oikeastaan ole millään tavoin vastaava kuin 2007-2013. Tilanne on täysin toisenlainen nyt ja me toivomme, että se, ne lupaukset, jotka olemme antaneet yrityksille, nuorille, yliopistoille, maanviljelijöille, kaikille mahdollisille sektoreille ja instituutioille täytyy myös pystyä toteuttamaan. Ja me olemme sitä mieltä, että jäsenvaltioiden pitäisi tässä myös olla paljon vastuullisempia. Jäsenvaltioiden täytyisi pitää olla oikeastaan samoilla linjoilla kuin tämä parlamentin valiokunta on se, mikä on hyväksytty 2014 aina 2020 vuoteen asti, niin se, se pitäisi todellakin tulla joustavasti täytäntöön pantua ja siitä syystä näitä summia täytyy aina aika ajoin tarkistaa. Niin, neuvostokin tällaisia ennakkoja toivoo kuutta e-, miljardia euroa esimerkiksi nuorisotyöttömyysaloiteeseen. No, neuvosto on tässä nuorisotyöttömyysasiassa esimerkiksi sanonut, että se mikä on ohjattu 2014-2020 ajalle nuorisotyöttömyyskysymykseen ei riitä ja siitä syystä palattiin jäsenvaltioiden pakeille ja näin 2014-2015 oli jo käytetty aikamoinen summa, aikamoinen potti tuosta kokonaissummasta ja siksi tarvittiin lisää varaa, varoja lopuun kehyksen ajaksi. Näin täytyisi nyt kyllä todellakin jo päästä siihen, että kaikki tällaiset lupaukset oikeasti toteutuvat myös konkreettisina toimina ja lisäksi täytyy muistaa, että solidarisuudesta täytyy pitää myös kiinni siten, että kaikenlaiset käytännön toimet ovat oikeasti mahdollisia. Neuvoston julistukset täytyy saada käytännössä toimimaan. Tämä koskee kaikkea politiikkaa, mutta erityisesti tätä rahoituspuolta. Eli kyllä katseet neuvoston suuntaan pitkälti kääntyvät. Mutta totta kai tämä ehdotus on hyvä pohja meidän työllemme, mutta meidän täytyisi kuitenkin päästä vähän pidemmälle. Kiitos näistä hyvin lupaavista sanoista. Päivä alkaa hyvin miellyttävällä tavalla. Olemme vielä siinä vaiheessa, jolloin voimme olla vielä tyytyväisiä ja vähän innostuneitakin. Toivottavasti tämä olotila jatkuu. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Nyt kun puhun edustaja Fernandesin jälkeen, sehän kannustaa minua menemään vähän vielä pidemmälle tietysti. Muutoin näin ei ole muuta mahdollisuutta. No, mutta katsotaanpas, miten tässä nyt käy mitä edustajat Olbrist ja Thomas meille kertoivat, se on ihan selvää, se on ihan järkevää. Ja mielestäni se vastaa siitä, sitä, mitä eilen puhuttiin koordinaattoreiden kokouksessa. Minä haluaisin vain lisätä yhden pienen asian yhteisestä neuvottelusta tästä tarkistuksesta 2016-2017. Se on ihan hyvä, mutta ei ole ihan loogisessa järjestyksessä. Loogista olisi ollut Ensiksi MMF, selkeästi määritelty, mitkä ovat puitteet, ja sitten voisimme keskustella pala palalta kohta kohdalta, mitä teemme vuonna 2017, miten hahmottelemme sitten vuodelle 2017 kriteerit. Mutta joka tapauksessa se on kuitenkin parempi kuin, että me vain hyväksymme aina budjetin ilman mitään tarkistuksia. Sehän olisi todella paha tilanne, paljon pahempi. Varmasti olemme samaa mieltä siitä, että kokonaisvaltaiset neuvottelut pitävät sisällään vaaratekijän, koska tässä pelataan nyt ihan vain niin kuin yhden yhden asian varassa. Jos me odotamme parlamenttina, hyvä, mutta, mutta I, mutta joskus tilanne voi, tulo, tulos voi olla paljon pahempi kuin mitä alun perin odotimme ja peräänkuulutimme ja mitä meille luvattiin ja sanottiin. Meidän, olen ihan samaa mieltä Olbrich Tomisin, Tomasin ja Fernandesin kanssa. Mm, e, e, jos ajattelemme, että olemme nyt heinäkuussa, ol, olkaamme heinäkuussa, ja me emme voisi lähteä kesälomalle olla elokuussa ennen kuin saadaan jotakin lupa, lupausta ja sopimusta. Eli siis me emme saisi ajatella, että, me olemme nyt, että nyt on jo lokakuu, vaan että olisi heinäkuu. Mutta meidän pitäisi saada asianmukainen tulos. Meillä on muodollinen tarkistus. Edessämme komissio on tehnyt tehtävänsä, mutta ei tässä ole nyt kyse siitä, niin kuin edustaja Fernandes oli kyse mistään tarkistuksesta, jota Eurooppa tarvitsee tai parlamentti tarvitsee. Komission velvoitteiden täyttäminen on ihan sama, mitä sanottiin vuonna 2013. Vuonna 2013 sanottiin, että jos hyväksytään 14.20, ikään kuin kompromissina tästä väliarviosta ei tämä nyt ole mikään suuri voitto, vaan se, siitä sovittiin ja näin sitten to, tehtiin. Mutta komissio on aika kaukana siitä, mitä, mistä puhuttiin heinäkuussa, mistä puhuttiin ja mitä luvattiin. Edustaja Olbrichtkin sanoi siitä, olen ihan sama mitä yksi ja yksi B kolme ja neljä kasvu, kohesia Eurooppa, sisäinen Eurooppa, ulkoinen Eurooppa, Mm, mitään naista ei ole täyttämässä velvoitteiden mukaisesti. Meidän täytyy hyvin voimallisesti puolustaa tavoitteita, no, kun me haluamme lisätä kaikissa näissä kohdissa, mm, budjetin kohdissa summia. Mutta jos ajattelemme 2020 tavoitteita, Kosmea, Erasmusta, Chefia, Eh, employment initiatiivia, niin joissakin on, eh, on tapahtunut ihan kosmeettista nousua, koska ei ole niin kuin kokonaisvaltaisesti tehty tarkistusta monivuotiseen rahoituskehykseen. kehityspolitiikka on yksi näistä asioista, joka olisi saanut lisää tarpeeksi nousua. Meidän täytyy pitää tämä mielessämme samoin, jos me ajattelemme joustavuuskriteereitä, niistäkin pitäisi keskustella ehkä enemmän, jos me ajamme kiire, kiireellisyysmarginaalia. Mutta ei tämä ole ihan todellista väliarvion tarkistusta. Me, me, eh, ei tämä, en tiedä vastaako tämä ihan oikeata käsitettä. Me myös, puhu, myös puhutaan kriisivarannon luomisesta. Meidän täytyy tietää, onko se tehokasta, onko se todella tehokasta ja onko varat aina käytettävissä. Olen samaa mieltä Fernandesin kanssa. Meillä on tässä nyt miljardi, joka on tämmöinen alku, alkio, sikiö. Se, voi, se on hyvin vähän, se on hyvin pieni alku. Jos me ajattelemme todella realist, realistista politiikkaa, jota haluamme toteuttaa samalla tavalla, jos me haluamme kasvattaa varoja 2020, siellä ei saisi leikata eikä esiristä saisi enää leikata mitään meillähän on hyvä budjetti, jos on hyvä budjetti, mutta ei se aina ole uskottava. Jos me ajattelemme, mitä varoja pannaan tähän käsitteeseen, on mahdotonta ajatella, mitä se todellisuudelle tarkoittaa. Un elemento de preocupación. Meitä ei tässä nyt, meidän pitää toistaa usein, usein samoja asioita. Keskustelemme täällä ihan vakavasti, mutta, mutta ei saa nyt lähteä perääntymään emme saa hyväksyä passiivisesti yhtään mitään parlamenttina, koska minusta tuntuu, että monivuotista rahoituskehystä ollaan tässä nyt vähän muuttamassa ja filosofia on myös muuttumassa ja on erittäin tärkeää, että käymme todellista keskustelua eikä vaan kierrellä, kierrellä asian ympärillä meidän täytyisi kysyä, onko tämä budjetti tämän monivuotisen rahoituskehyksen kanssa, tuleeko se myöten vaikuttamaan sillä tavalla, että työttömyys Öö, onko tässä nyt kyse jostakin lisätyöttämistä, haluammeko, haluammeko auttaa kasvua? Onko tämä jonkinlainen pysähdys? Tässä on kyse budjetista, mikä komissiolla on nyt käsissään. Tämä budjetti, tuleeko se vaikuttamaan siihen, että voimme edesauttaa kohesio-ongelmiin ja myös moniin ongelmiin, jotka ovat vallalla monissa maissa. Me vastaus voisi olla ei. Tällä, tällä budjetilla halutaan vain tasoittaa maahanmuuttokriisiä ja näitä Euroopan sisäisiä muuttoliikkeitä. Ehkä se ei siinäkään onnistu tehtävässään, eikä tällä budjetilla pystytä myöskään toteuttamaan, mikä on Euroopan rooli maailmassa ja miten voimme lähteä toteuttamaan Euroopan puolustuspolitiikkaa yli Euroopan, Euroopan unionin rajojen minä haluaisinkin sanoa teille, että pitäisimme tämän mielessämme, mikä henki oli vallalla tämän vuoden heinäkuussa. Emme anna periksi millimetriäkään ja että olisimme hyvin asestautuneita ja varustautuneita, että voittaisimme tämän taistelun. Kiitos. Edustaja Kolmella. Kiitos puheenjohtaja. Myös minä kiitän tästä työstä molempia esittelijöitä me ECR ECR-ryhmänä olemme pitäneet välttämättömänä tätä MFFn työstämistä, mutta olemme vetäneet tästä kuitenkin erilaiset johtopäätökset. Ja haluaisinkin tässä nyt hieman kertoa, mistä on kysymys. Ensinnäkin on kysymys siitä, miten me toimimme yhdessä Euroopan tasolla, eli kolme toimielintä, mutta myös EUn jäsenvaltiot. Enkä todellakaan haluaisi jakaa näitä maita maksajamaihin, nettomaksajiin ja, ja näin. Mutta kuitenkin tämäkin aiheuttaa ongelmia. Välillä minua kuitenkin hämmästyttää hieman, kun me teemme näin. Eli mä, ihan kun me voisimme jakaa rahaa, ja ihan kuin meidän oikeutemme olisi vaatia lisää rahaa. Kuitenkin me tarvitsemme tässä realismia, mitä jäsenvaltiot haluavat ja mitä kansalaiset haluavat tänä vuonna me olemme kokeneet dramaattisia muutoksia. Kesällä tapahtui Brexit, eh, jota kukaan ei odottanut, en minäkään. Minä olisin voinut lyödä aika suuresta rahasummasta vetoa, että sitä ei tapahdu, mutta se tapahtui. Taustalla on muun muassa Euroopan unionin toimielinten toimintatavat. Eivät kansalaiset halua aina lisää kaikenlaisia ohjelmia. Toki olemme yhtä mieltä siitä, että työttömyyttä ja varsinkin nuorisotyöttömyyttä pitää vastaan pitää äh, taistella ja sen vuoksi esimerkiksi nuorten koulutusohjelmiin tarvitaan lisää rahaa. Se on selvä. Mutta kysymys kuuluu, kuten aina, voidaanko tämä tehdä paremmin Euroopan tasolla vai voivatko kansallisvaltiot tehdä sen vähintään yhtä hyvin, jopa paremmin itse? Ja paljon puhuu sen puolesta. Emme me voi täällä Brysselissä sanoa, että meillä on yhtäläinen ongelma koko EU:ssa, joka sitten ratkaistaan samanlaisin keinoin. Kun me sanomme, että tarvitaan erilaisia keinoja, niin eihän silloin ole mitään järkeä, että täällä on tällainen keskitetty öö, tavallaan öö, ohjeisto, jossa on sitten 28 erilaista ohjetta. Minusta on ihan hyvä, että me käyttäisimme MFFn äh, tarkistamista siihen, että samalla EUta myös äh, byrokratiaa purettaisiin. Silloin uskon, että me voisimme vakavammin myös pyytää lisää rahaa, jos me voimme todistaa ja osoittaa kansalaisille, että EU hoitaa asioita, joita kansallisvaltiot eivät kykene tekemään. Ja tätähän kansalaiset meiltä odottavatkin. Mutta niin kauan kuin meillä ei ole tällaista suunnitelmaa ja sanomme vain, että haluamme vain lisää rahaa, ja sitten se suhteutetaan esimerkiksi BKT tai kansalaisten väestön lukumäärään tai niin tai näin, niin emme me sillä pääse eteenpäin. Me haluamme myös tätä muutosta ja tarkistamista, mutta meidän täytyy miettiä kuitenkin, ovatko nämä tavoitteet, mitä aikaisemmin tehty tänään vielä ajankohtaisia, tai jos nyt tehdään päätöksiä, ovatko ne ajankohtaisia 30 vuoden kuluttua. Ja minä esimerkiksi tällä hetkellä sympatisoin maataloussektoria, ei meillä ole mitään nälkäkuolemaa äh, äh, pelättävissä, mutta meillä on valtava maahanmuuttopaine ja sen vuoksi pitäisikin miettiä, pitäisikö meidän siirtää näitä rahoja toisella tavalla. Kiitos. Kiitos, edustaja Gressle. Ja, vielen Dank. Das, was Sie angesprochen haben. Kiitos. Se, mitä esittelijät sanoivat, kuulostaa ihan mielenkiintoisesti. Me tarvitsemme todellakin rahoitusvälineisiin enemmän avoimuutta ja monivuotista valvontaa, luotettavaa valvontaa siitä, mitä näillä rahoitusvälineillä on tehty, saavutettu, mitä määriä siellä on ja Välillä näkee esimerkiksi, että rahat näissä rahoitusvälineissä ovat siellä hyvin kauan, joten nämä rahat eivät päädy sinne, mihinkä niin kuuluisi päättyä. Ja sen vuoksi tulen tähän tekemään vielä pari tarkistusta, jotta voisimme ratkaista tämän valtavan ongelman. Ja uskon edustaja Toman lähestymistapaan se, kaikki nämä riskit, mitä on näissä varjobudjeteissa, tulevat EUn vastuulle, mutta me emme kuitenkaan näe niitä. Meidän täytyy olla myös varovaisia siinä, että me emme koko ajan vaadi jotain EUlta. Ei EUlla esimerkiksi ole mitään äh, toimivaltuuksia nuorisotyöttömyyden vastaiseen taisteluun ja se on ihan hyvä niin. Mitä enemmän me yritämme rahalla hankkia itsellemme toimivaltuuksia, sitä äh, suurempi katastrofi. Ja äh, me emme ole toimineet tällä alalla muutenkaan oikeastaan koskaan. Miksi? Miksi me haalimme itsellemme tehtäviä, johon meillä ei ole oikeus perustaa eikä toimivaltuuksia. Ja sitten kun me yritämme perustaa siihen jotain ohjelmaa, niin se on aina kuitenkin vain yksi pelkkä tilkkutäkki. Ja kun väitetään, että EU on syypää nuorisotyöttömyyteen, niin se sitä ole. Se on kansallisten hallitusten tekosia. Sitten vielä yksi asia MFFstä. nimittäin Brexit. Me tiedämme, että britit eivät ole esittäneet vielä eropyyntöään, mutta peruskysymys on kuitenkin se, miten me toimimme äh, Euroopan unionin yhteisen omaisuuden äh, suhteen, kun yksi jäsen eroaa. Eli ensimmäinen kysymys kuuluu, miten, miten me toimimme, kun äh, jäsen ero, jäsenmaa eroaa ja siitä syntyy rahoitusaukko? Tämäkin täytyy täyttää. Toinen kysymys, mitä me sitten toimimme omaisuuden kanssa? Meillä on 8,7 miljardia omaisuutta, josta 26 miljoonaa sitoumuksia. Joten tässäkin eroavan jäsenen täytyy kantaa osuuteen tästä negatiivista saldosta. Ja tästä meidän on keskusteltu. Kiitos. Ehkä meidän täytyy kuitenkin valitettavasti viitata Brexitiin. Se tulee vaikuttamaan tämän, tähän loppuosaan. Meidän täytyy pystyä muistu, pystyä muistuttamaan kaikkiin niihin muutoksiin, joita, joihin Brexit voi vaikuttaa 2018-2019. Jose Manuel tulee meille esittelemään kohta seuraavan asiakirjan, niin silloin me voimme todeta jo ensimmäisen menetyksen, joka liittyy Brexitiin. Eli vaihtokurssi, jos ajattelemme yksinkertaisesti punnan ja euron välistä vaihtokurssia, kyllä siinä menee miljoonia, jos ei miljardeja katoa. Rova Gardia Sava, olkaa hyvä. Ja Kiitokset puheenjohtaja. Niin paljon oikeastaan on sanottukin siitä, mitä ehdotuksessa pitäisi olla mukana ja mikä on parlamentin kanta tähän monivuotiseen rahoituskehykseen. Tietysti komission esittämä joustopuoli on hyvä asia. Se oikeastaan on pitkälti parlamentinkin linjoilla, eli tässä joustovälinettä on parannettu ja myös sitten näistä maksusitoumuksilta ja maksuilta hivenen tuota valtaa leikataan, varsinkin kriisiaikoina se on hyvä asia. Tosin on vielä vähän epäilyksen henkeäkin olemassa, kun ajattelemme sitä, miten maksusitoumuksin hoidettu talous talousarvio itse asiassa voi johtaa sitten uuteen ongelmaan, jos ajattelemme kohesiorahastoja ja, sen, ja vaikutuksia sitten näihin kohesiorahastoihin. Mutta joka tapauksessa toisaalta tässä ollaan menossa kyllä ihan oikeaa reittiä ja tällaista joustoa tosiaan tarvitaan. Ja jos katson näitä konkreettisia numeroita, niin sitten voidaan kyllä sanoa, että ei tämä ole niin hirveän hyvä, koska tässä piti aikamoisia summia horisontti 2020 Junckerin eh, alkuperäisehdotuksesta leikata pois. Eli me emme missään tapauksessa pääse näihin eh, lukuihin, jotka oli olemassa ennen Junckerin suunnitelmaa Tämä yhtenä esimerkkinä, mutta on myös sitten monia muitakin kohtia, joissa tosiaan olisi tarvittu enemmän varoja, koska esimerkiksi cosme ohjelma toimii hyvin, Erasmus Plus-ohjelma toimii hyvin, joten niihin olisi kyllä kaivattu enemmän rahaa. Ja sitten tuo nuorisotyöttömyysasia. Tässä nyt Olbricht ja mm, vi, hänen viittaisin, koska hänen kanssaan samoilla linjoilla olen. EU ei ole missään tapauksessa luonut nuorisotyöttömyyttä. Ongelma ongelma on kuitenkin Euroopan unionin ratkaistava. En tiedä, onko meillä siihen toimivaltaa vai ei. Siitä voidaan keskustella vaikka kuinka kauan, onko työttömyys sitten kansallinen asia pelkästään tietysti, mutta solidaarisuus on Euroopan unionin asia ja Euroopan union ei, ei sinänsä ole vastuussa siitä, että on rikkaampia valtioita ja köyhempiä valtioita, mutta solidaarisuutta se silti osoittaa vain siis kohesiorahoistojen ja rakennerahastojen muodossa. Ja samaa mielestäni on nyt kyseessä tässä nuorisotakuasiassa. Joissain valtioissa on parempi tilanne, joissain huonompi, joissain on olemassa kyllä sitten nuorilla hyvinkin vaikea tilanne. Eli meidän täytyy tosiaan nyt sitten tutkailla tätä nuorisotyöttömyystakuu ja nuorisotyöttömyysaloitetta tarkemmin aina parempaan suuntaan. Tässä tuntuu mentäneen, mutta ongelman eteen, ratkaisemiseksi täytyy vielä työtä tehdä. Ja sitten katsotaan neuvostoa. Neuvostohan näistä sitten lopulta lopulta on myös vastuussa. Aika usein me siirrämme, otamme ongelmia esiin, sanomme, että tähän tarvittaisiin nyt ratkaisuja, sitten me otamme yhden prioriteetin esille ja sitten kiinnitämme huomiota varojen puutteeseen, mutta sitten päädymme tällaiseen maksukriisiin ja sitten etsimme ja etsimme, odottelemme, mistä saamme 25 miljoonaa euroa esimerkiksi maksettavaksi. Eli me tarvitsemme tällaista joustoa tietenkin tähän rahoituskehitykseen kehykseen ja kahdessa ja puolessa vuodessa nyt näyttäisi siltä, että talousarvion koko jousto on jo syöty ja käytetty tyystin. Eli me emme näin sitten siihen, mihin Marakal viittasi, pysty täyttämään näitä kaikkia tavoitteita, Euroopan unionin tavoitteita, mutta täytyy nyt edes yrittää pystyä pelastamaan joku vähimmäismäärä tästä koko kentästä. Neuvoston täytyisi kuulla vähän enemmän parlamenttia, mitä parlamentti perään kuuluttaa ja mitä parlamentti pitää merkittävänä näiden seuraavien vuosien aikana ja näin täytyisi myös sitten kansalaisille osoittaa, että me tosiaan suhtaudumme asioihin vastuullisesti ja vakavasti kun keskustelemme pakolaisista, nuorista ja niin poispäin. Eli nyt me emme saa ryhtyä muuttamaan sitä, mitä olemme luvanneet kansalaisille jo itse asiassa edeltävänsä monivuotinen rahoituskehyskeskustelussa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Donano. Niin, puheenjohtaja. Minä omasta puolestani haluan sanoa, että olen erittäin iloinen yhteisesittelyiden tekemästä työstä. Esitysti päätöslausumaesitys kiireellisenä on todella sattuva ja osuva. Meidän pitää todella edetä nopeasti ja iskeä nyrkkiä lujasti pöytään. Olemme edenneet huomattavasti, mutta tarvitaanko lisää joustoa? Minä olen tässä miettinyt ulkoistamista, rahoitusinstrumenttien ulkoistamista. Siitäkin on puhuttu ja kuinka ehdotukset ovat riittämättömiä. Puhutaan siitä, että A, B, 3 ja 4 kohdissa on riittämättömyyttä. Minä haluaisin kiinnittää kohtanne kohtaan kaksi, jossa puhutaan kulttuurista, joka ei ole enää eurooppalaisesti hyvin integroitua ja se kyllä ansaitsisi sen. Haluan kertoa teille, että esimerkiksi Yhdysvallat tukevat tukevat maanviljelijöitä paljon enemmän kuin, kaksi-kolme kertaa enemmän kuin EU. Eli meillä on velvollisuus, meillä on EUssa velvollisuus puhua myös maanviljelyksestä koska mehän olemme voineet todeta, kuinka maanviljelijät törmäävät jatkuvasti kriiseihin, ilmastokriisiin, terveyskriisiin, elintarvikekriisiin. Mehän kaikki ekologiset pakotteet ovat hyvin voimakkaasti läsnä. Tämä maatalous, maanviljely, vaikka edustaja Kolmel sanoi tässä äskettäin, että kaikki voivat syödä nälkäänsä Euroopassa, en minä ole siitä ihan varma. En minä ole siitä ihan vakuuttunut, mutta pitää nähdä myös muualle, jossa ihmiset eivät voi syödä nälkäänsä Ehkä pitäisi käyttää näitä varoja, koska on käytetty humanitaariseen toimintaan varoja. Minä haluaisin, että meidän täytyy katsoa tätä budjetin kohtaa kaksi vähän tarkemmin. Merci. Kiitos. Edustaja Oji. Thank you very much. Um, Kiitos. Niin, Brexit on asia, ja esimerkiksi vaihtokurssi muutokset näkyvät nyt jo ja se on se hinta, jonka maani saa maksaa. Kansanäänestystulosten selvittyä. Olemme kuitenkin kaukana siitä, että tietäisimme, mitä seurauksia tällä, tällä kansanäänestyksellä tulee olemaan. Kuten tiedetään, artikka 50 ei ole vielä otettu käyttöön, joten me emme edes tiedä, miten Brexit vielä vaikuttaa joten pyytäisinkin kollegolta, että älkää lähtekö liian aikaisin tekemään päätöksiä siitä, mikä tilanne tulee olemaan ja mikä se vaikutus tulee olemaan EU-budjettiin, riippuen tietenkin siitä, mitä näissä neuvotteluissa saadaan aikaan sitten tulevista suhteista. Mitä tulee sitten tähän MFFn tarkistamiseen. Yksi asia, jonka halusin, josta halusin kysyä, on tämä FC2 ja sen vaikutukset, esirin vaikutukset budjettiin. Siirtyykö yhä suurempi osa budjettia siihen? ei ole vielä selvää, mikä esir ykkösen vaikutus on ollut tässä. Eli koko tämä periaate, että siirretään budjetista osia esiriin. Merci. Kiitos. Edustaja Manka. Ďakujem, pán predseda. E, súhlasím s väčšinou kolegov, ktorí tu podali svoj názor a e, ja si myslím, že Kiitokset. Olen pitkälti samaa mieltä tässä kuulun kanssa ja monivuotisesta rahoituskehyksestä sanoisin, että meidän täytyy muistaa päätavoitteemme eli kasvu ja työllisyys ja sehän näkyy kohesiorahaston ja esirin suunnitelmissa tietenkin. Jos ajattelemme Junckerin viime viikkoista täysistuntopuheenvuoroa, hän, hän sanoi, että 2014 vuonna onnistuttiin saamaan miljoonia työpaikkoja nuorille. Ja meidän täytyy todella jatkaa samalla linjalla tukeaksemme nuoria. Me olemme hämmästyneitä siitä, ettei komissio ole mitään vuodeksi 2016-2017 vastaavaa löytynyt, vaikka tämä on meidän prioriteettiasemamme ja menestystä on saavutettu jo aikaisemmilla, aikaisempina vuosina. Ja kohta jo sitten käy niin, että nuoret ovat puoli vuotta voineet nauttia tästä tuesta ja sitten he ovat jopa pystyneet pitämään työpaikkansa. Siitä syystä mielestäni tällaista taloustukea pitäisi myös jakaa tulevaisuudessakin. Se olisi oikein hyvä. Tämä on tietenkin myös jatkova prosessi, ei sitä voi nyt noin vain yhtäkkiä lopettaa. Olen hyvin eh, hyvin tyytymätön ja pettynyt siihen, koska tämä prosessi on alkanut hyvin ja toiminut hienosti, kyllä pitäisi nyt sitten saada lisää rahaa myös seuraaviksi vuosiksi. Ei tämä kaksi vuotta vielä riittänyt oikeastaan mihinkään. Eli ei tässä pitäisi nyt pysyä ainoastaan teoreettisella tasolla. Meillä täytyy olla kunnon hallinto, kunnon täytäntöönpanokeinot käytännössä, jotta voimme myös sitten kantaa hedelmää työstämme. Merci. Kiitos. No niin. Olemme näin ollen käyneet keskustelun loppuun tästä päätöslauselma, päätöslauselmaluonnoksesta, jotka meidän esittelijämme sitten muokkaavat. Tämä on jatko erittäin tärkeälle työlle, jossa puhutaan monivuotisen rahoituskehyksen tar- rikastamisesta. Sehän, tämähän MFF hyväksyttiin syksyllä 2013. Emme me tuolloin oikein pystyneet ennakoimaan kriisiä, joka tulisi syntymään massiivisesta muuttoliikkeestä. Se on ennen kaikkea tulosta <clears throat> arabikeväästä ja myös talousongelmista, Saharan eteläpuolisen Afrikan talousongelmista. Ja, äh, ja ja myös siitä, että Libyan valtio käytännössä katsoin hajosi ja mureni. Eli me olemme nyt täällä sitä varten, että voisimme kuluttaa enemmän tai tuhlata enemmän. Me olemme täällä osoittamassa, että silloin kun valtiot pyytävät EUlta toimimaan jossakin kohtaan niiden sijasta, niin valtiot voivat myös tehdä säästöjä. Me voisimme osoittaa, että EUlla on aivan erityislisäarvo tehokkuudessa omassa toiminnassaan kun tämä on sanottu, niin sitten pitää kyllä löytää hyvät argumentit neuvoston vakuuttamiseksi tästä. Pitää korostaa, korostaa sitä, että olipa viesti mikä tahansa, niin se pitäisi tulla kuulluksi Euroopan kansalaisten korvissa, koska aika usein kuullaan, että Euroopan parlamentti vain kuluttaa, käyttää rahaa. Ei saa pudota tähän ansaan. Meidän pitää tuoda esille hyvät kritiikit, antaa neuvostolle kuuluva hyvä rooli, koska kyllä sillä on oma osansa tässä koneistossa. Meidän pitää hyvin niveltää meidän ehdotuksemme sillä tavalla, että mitä Euroopassa tehdään ja kun neuvosto, anteeksi, kun jäsenvaltiot luopuvat jostakin toiminnasta itse, niin silloin se on parempi, että Eurooppa hoitaa tämän operaation minä luotan täysin rinnoin meidän esittelijöihimme, että he löytävät hyvät argumentit. Meidän pitää puhua eurooppalaisille, ei ainoastaan neuvostolle. Kun kansalaiset yleinen mielipide tulee ymmärtämään tämän, niin silloin pitää kääntyä hallitusten jäsenvaltioiden hallitusten puoleen ja että neuvoston pitäisi olla vähän tarkkaavaisempi siihen, mitä parlamentti siltä pyytää ja vaatii. No niin, hyvä. Kiitos vielä kerran edustajille Olbricht ja Thomas. Haluatteko käyttää vielä puheenvuoron? <clears throat> ja chciałbym e, podziękować za wszystkie e, uwagi. Chciałbym tylko przypomnieć... Minä kiittäisin teitä kaikkia kommenteista. Ehdotus, jonka olemme saaneet heinäkuuta ja muutenkin on meidän keskustelujemme ja kuulemistemme tulos, poliittinen kanta on muutoksiin tietysti tarpeen, mutta kun me olemme tutkineet näitä tosiasioita, niin olemme havainneet, että järjestelmä kaipaa uudistusta ja muutosta myös, koska minun käsittääkseni Brexitin varsinaiset seuraukset vaikuttavat aika lailla tähän järjestelmään. Eli ei tässä voi unohtaa sitä, että parlamentti nyt peräänkuuluttaa aivan perustelluista syistä tätä muutosta, parannusta me tässä haemme. Ja jos ajattelemme sitten varojen oikeaa käyttöä, niin täytyyhän myös yksinkertaistaa järjestelmää. Emme me voi puhua tässä siitä, että me siirrämme varoja otsakkeesta toiseen, se ei yksistään auta. Komissio on ehdottanut, että tämän tyyppinen työ saataisiin kesäkuun 2017 mennessä loppuun ja sitten uudet rahoitusnäkymät olisivat jo valmiita ensi syksyyn mennessä. Me siis tiedämme, minkälaiset haasteet ovat edessämme asetuksessa on sanottu, että tarkistuksen pitää ottaa huomioon kaikki prioriteetit, mutta tilanne on tietysti muuttunut suhteessa kolmeen, kolmen vuoden takaiseen aikaan, koska meidän täytyy kiinnittää huomiota pakolaisasiaan ja totta kai myös Brexit on täysin uusi tilanne, joten meidän täytyy tehdä toisen tyyppisiä valintoja nyt tässä uudessa tilanteessa. Uskon, että kollegoiden esittämät kannat tässä valiokunnassa itse asiassa tukevat meidän työtämme ja meidän toivomuksiamme. Ja Kornelille esimerkiksi tässä nyt sanoisin, että se mekanismi, jonka pitäisi, jonka avulla pitäisi pystyä poistamaan tuota liiallista byrokratiaa. Se on tietysti hyvä asia. Eli näin minä olen samaa mieltä tästä asiasta tietenkin, mutta täytyy sitten muistaa aina se, että me emme missään tapauksessa viivetä, järjest- viivetä järjestelmää, emmekä lisäbyrokratisoi sitä myöskään. Meidän täytyy kulujen kuluihin kiinnittää huomiota, jotta saamme sitten varmasti perusteltua paremmin kaikki kustannukset ja käytettyä varoja paremmin. Jos ajattelemme sitten ylijäämää, niin sehän pysyy aina talousarviossa mukana. Tässä vaikuttaa nyt olevan vähän mahdotonkin tehtävä. Meidän tarvitsemme kuitenkin konkreettisia toimia. 7 miljardia euroa esimerkiksi siirretään jäsenvaltioille talousarviosta ja se on hyvä asia. Eli me annamme tämä, vaikka meidän pitäisi ehkä ajatella sitä, että tällaiset ylijäämät jäisivät sitten talousarvion siemeneksi valtion, valtioiden täytyy kyllä nyt ymmärtää myös se, että meillä ei itse asiassa ole niin paljon rahaa, meidän täytyy vain osata käyttää näitä vähiä varoja oikealla tavalla. Kiitos näistä täsmennyksistä, edustaja Olbakset. haluatko edustaja Toma lisätä jotain? President. Niin, kiitos puheenjohtaja. J'aimerais convaincre euh, la plupart de... Minä haluaisin olla vakuuttunut siitä, että eivät kuullut puheenvuorot ole turhia, mutta emme me ole täällä äh, sitä varten, että pyytäisimme lisää rahaa. Miksi ja kenelle ja mitä varten 99 prosenttia rahastahan palautuu jäsenvaltioihin. Ei tässä ole kyse siitä. Minä uskon, että edustaja Fernandeshan sanoi, me olemme täällä, meidän pitäisi olla realisteja. Totta kai jokaisella meillä on oma poliittinen herkkyysaste, mutta me kaikki olemme eurooppalaisia. Mutta kansallisuus on kuitenkin siellä takana. Mutta mitä nyt tässä ollaan tekemässä? Me olemme pystyneet osoittamaan, eh, ei parlamentti ole se, niin kuin puheenjohtaja sanoo. Ei parlamentin kuulu joka huippukokouksessa ilmoittaa eurooppalaisista uusista toimenpiteistä. Useimmainhan se neuvosto sen tekee, mutta me olemme voineet todeta hyvin objektiivisesti sen, että kuinka suuri ero vallitsee näiden suurten poliittisten ilmoitusten ja keinojen välillä, jotta päästäisiin tavoitteisiin, tavoitteisiin. Tämä on erittäin vakavaa demokratialle, Euroopalle ja politiikalle, jos ei, tällä, jos tällä tavalla jatketaan, niin ei, ei mikään politiikka enää ole uskottava. Jos ilmoitetaan jotain ja siihen ei tule jatkumaa seuraamusta keinoille käytettävissä näiden hienojen lauseiden toteuttamiseksi, niin se, se pahanta, pahinta asiaa ja koko demokratia on siinä vaarassa. Enhän minä tässä lähde sanoa, että jokainen en minä sano, minä sanon, että jokaisella meillä on erilainen eurooppalainen herkkyysaste, mutta EUna pitäisi olla suuri tulevaisuuden hanke, mutta kyllä meillä pitäisi olla vähän minimimäärä todellisuuden tajua, jotta voisimme toimia selkeästi, demokraattisesti, poliittisesti, vastuullisesti oikein. Omasta osaltani minä olen sitä mieltä, että olemme kilttejä tässä päätöslauselmassa jos me nyt vähän tiukennamme otettamme ja viestiämme, niin meidän täytyy toimia järkevästi, mutta pitää muistaa, miten nyt sanoisin, en haluaisi olla ilkeä. Emme lähte, mehän kuuntele, kuulemme hyvin paljon demagogista puhetta neuvostolta, ei ainoastaan huippukokouksessa, mutta kokouskokouksen jälkeen. Tämä on totta. Halusin vain kuitenkin sanoa, että meidän pitäisi vähän konkretisoida paremmin meidän poliittisia linjauksiamme. Minä haluan, että e- ei se tarkoita sitä, että, että me haluamme parantaa nuorten työllisyystilannetta, mutta ei tätä kaikkea saa jättää meidän oman budjettivaliokunnan harteille. Ei, ei meidän kuulu tehdä poliittisia linjauksia, siihen on muita areenoja, muita foorumeita. Tästä tekstistä tullaan keskustelemaan, äänestämään. Meillä pitää olla keinoja sen toteuttamiseen. Näinhän me pyrimme tekemään ja me pyrimme toimimaan hyvin puolueettomasti aina, kun se on mahdollista, mutta pysyä kuitenkin aina eurooppalaisina. Kiitos. Olemme nyt tämän keskustelun lopussa. Ole, ymmärsinkö oikein, että me olemme täällä nyt ehkä jonkun syklin lopussa, enkä kauden lopussa, että meillä ei ole keinoja toteuttaa kaikkea oikea. Omahan on toimielinperustainen. Budjetti vain ilmentää äh, poliittista hanketta. Joskus tulee vaikutelma, että jotkut neuvoston jäsenistä, eli sitten kaikki neuvoston jäseninä, on vain seuraavat vaalit horisontissaan näköpiir- näköpiirissään, ne eivätkä osaa heittäytyä nykyhetkeen ja todelliseen olevaiseen. Mitä Roa Tomas tässä juuri sanoi, meidän täytyy muistaa, mikä suuri ero vallitsee maksusitoumusten ja niihin käytettävien varojen kanssa. Neuvosto sanoi, että se hoitaa maksut, maksut, se mikä näkyy vuosibudjetissa. Kuilu vain kasvaa, kuilu vain kasvaa koko ajan tavoitteiden ja keinojen välillä. Ja jos, lähde, jos lähdetään puhumaan säännöistä, asetuksista, sääntelemistä, niin silloin meidän täytyisi todella toimia niin, että kaikki Euroopan parlamentin jäsenet lähtisivät kentälle kuuntelemaan toimijoita, ihmisiä, miten he kokevat ja elävät ja tuntevat Euroopan. Puhutaan maksuosuuksista, puhutaan julkisista tarjouksista, kilpailuhankkeista. Joskus asiakirjat ovat paksuja, ei siellä ole kyse vain 50 sivun asiakirjoista, niihin menee ihan mielettömästi, mieletön määrä aikaa. Minä olen tavannut tutkimusalan ammattilaisia, jotka sanovat, että on luotu erilaisia erilaisia yksiköitä, ja, jotka haluavat sitten perehtyä näihin meidän asiakirjoihin ja esittävät ne komissiolle ja sitten te maksatte meille pori, prosenttiluvun siitä, miten paljon te saatte tähän tukea rahaa. Ei kai tällaisissa olosuhteissa voi toimia. Me, tämä pitää nyt lähteä purkamaan tämän tyyppinen järjestely tai toiminta. Meidän pitää purkaa tätä byrokratiaa ja siitä, että meillä on sääntöjen verkosto ja päällekkäisyys, josta pitäisi päästä pois. Ehkä edustaja Gressle voi tässä tehdä jotain. Joskus parlamenttikin itsessään on öö, sääntöjen luoja, käsitteiden luoja ja monimutkaistaa asioita paljon vähemmän valvontaa, jos siis annetaan paljon erityislupia valvonnan vähentämisestä. Ja tässä nyt pitäisi lähteä tutkimaan, ha, ha, eli joskus on joku hanke käsillä, joku luonnos käsillä, mutta siitä puutuu CV ja silloin sanotaan, että ei voida toimia. Ja laadustahan on aina kysymys ja silloin ollaan paljon vaikeammalla maaperällä tämä vuoropuhelu ei olisi täydellistä, ellei me kuulisi myös komission ääntä. Madame Calio, s'il vous plaît. Edustaja Kanyo, olkaa hyvä. Anteeksi, Rova. Rova Kallio, onko Rova Georgieva jo tulossa takaisin? Monsieur le Président, il a été de retour. Niin, puheenjohtaja, kyllä hän on jo palannut vuorokauden jälkeen YK on. kokouksen jälkeen. Hän on ihan hyvässä kunnossa, mutta hän ei päässyt tänne nyt kuitenkaan tulemaan. Hän kuitenkin halusi tänne tulla. Ei, Sanokaa, että hän oli erittäin hyvin edustettuna täällä. Kiitos, niin, mutta kuitenkin tämä sitten on nyt kaikki otettu ylös tulevaa keskustelua varten, johon hän on varsin valmis. Ja sitten seuraavat kommentit. Oli hyvin kiinnostava kuunnella tätä keskustelua. Ensiksi kiittäisin parlamenttia. Esittelijät ovat tehneet oikein hyvää työtä ja olen iloinen siitä, että ainakin tällä kertaa te olette ilo, iloisia työstä komission kanssa. Ei se ihan noin vain itsestään selvää ole eikä aina tällaisia kohteliaisuuksiakaan kuule. On mukava se nyt kuitenkin kuulla, koska me olemme paljon työtä tehneet näiden kunnianhimoisten, mutta kuitenkin uskottavien ehdotusten aikaan saamiseksi. Ja näin on mukava havaita, miten parlamentin jäsenet ovat ottaneet huomioon meidän ehdottamamme ja haluavat sitten toisaalta kehittää joitain kohtia, mutta kuitenkin meidän esittämäämme suhtautuvat suopeasti. Ja toiseksi sanoisin, että me me aiomme tällaisen tarkistavan kirjelmän esittää tähän talousarvioon, jotta tuo puolivälin arviointi vastaisi sitten paremmin komission ehdotusta. Eli me voimme sitten tutkailla tätä asiaa tulevien viikkojen aikana. Ja kolmanneksi haluaisin vielä sanoa, että kun Tomakin jo sanoi, että ei ole näissä erityisvälineissä ja erityismaksuissa komissio ollut kovinkaan selvä ja miten näiden kattojen yli mennään monivuotisessa rahoituskehyksessä. Sanoisin teille vain sen, että komissio on aina tukenut sitä, tai että maksut ovat olemassa ja me, meidän ennustuksissamme aina vuoteen 2020 myös puoliväliarvioinnissa tutkailut maksut ja pohjautuvat siihen, että erityismaksut ovat kattojen yläpuolella. Ja tämän arvion olemme kyllä neuvostossa esittäneet selvästi, eli meidän lainsäädäntöehdotuksemme voivat voidaan esittää monivuotisessa rahoituskehyksessä muuttamatta 2013 vuonna hyväksyttyjä kattoja. Joten me todella nyt sitten odottelemme tätä parlamentin ehdotusta ja varmasti toivottavasti vuoden loppuun mennessä saamme aikaan yhteisymmärryksen. Se on komission tavoite. Kiitos. Kiitos Rova Kelvio. Eikö tässä ole nyt kyseessä tämä neuvottelun yhdestä suurimmista panoksista tai aiheista, eli pitää päättää. Eh, tämä oli konfliktikeskustelu parlamentin ja neuvoston välillä päästiin sopuun siitä, että erityisinstrumentit olivat katon yläpuolella silloin, kun oli kyse sitoumuksista, mutta ei maksuista. Tämä on aika tekopyhä, kummallinen tilanne. Ja ehkä tässä neuvottelussa on nyt kyseessä aika kovat panokset, niihin neuvosto pääsisi, jos se myöntäisi ja sanoisi, että maksut ovat kattojen yläpuolella erityisinstrumenttien ollessa kyseessä. Bonne chance, hein? No, lykkyä tykö. Mutta, mutta tämän kyllä voi ymmärtää. Tavallinen ihminenkin olen, jos sanotaan neuvostossa, että on hyvä panna se kattojen yläpuolelle, mutta kun mennään kassalle, niin ei, ei sitä ole helppo enää selittää sitten, kun on kriisitilanne päällä. No niin, me olemme nyt kärsimättömiä näkemään sitten teidän tekstinne uudessa muodossa, edustaja Olbricht ja Rovatomaa. Kiitos teille kumpaisellekin hienosti, hienosti tehdystä työstä. No niin, nyt sitten siirrymme käsittelemään lisätalousarviota. 2016. Vuodelle 2016 lisätalousarvio numero 4 vuodelle 2016. Jos edustaja Fernandes on samaa mieltä. Voisimme käsitellä nelosen ja vitosen yhtä aikaa. Tässä on kyse vain niistä omien varojen mm, käyttämisestä ja siihen liittyvästä ratifioinnista, josta saimme kuulla perjantaina, mutta pitäisi vähän selkeyttää päätöksestä omista varoista, koska jokainen meistä muistaa, että viime vuonna tehtiin jo muutos joka synnytti, eh, anteeksi ei viime vuonna, vaan kaksi vuotta sitten korjaa puheenjohtaja, se kosketti suurimmassa osassa eniten yhdistynyttä kuningaskuntaa. Pitää odottaa joka vuosi näitä muutoksia, jotka liittyvät omiin varoihin. Tästä kohdasta me, voisimme saa, me haluaisimme vähän selvennystä. Edustaja Fernandes, yleisesittelijä vuoden 2016 budjetille. Kiitos puheenjohtaja lisätalousarvio numero neljä merkitsee sitä, että ei ole noudatettu sitoumuksia yli 7 miljardia euroa kohesiopolitiikassa, eli yli 7 miljardia euroa luvattiin ja ja ne rahat ovat nyt jäsenvaltioiden hallussa ja taskuissa sitoumuksista. Ne koulutuksessa, ammattikoulutuksessa, paikallis- ja alueyhteiset yliopistot, mitä ne ovat saaneet, investointeja, älykkäitä investointeja – mitään, näitä, mitään näistä sitoumuksista investoinneista ei ole noudatettu. Puhun nyt 28 jäsenvaltiosta ja 270 alueesta 7 miljardia kohesiopolitiikan varoja, jotka palaavat, nämä rahat palaavat siis jäsenvaltioiden kassoihin. Surullinen tilannekuva. Jäsenvaltiolla on tämä raha käytettävissään, josta varoista nehän luvattiin ja niitä, äh, niitä luvattiin käyttää aivan toisen tarkoituksen Nyt jäsenvaltioiden täytyy lykätä näiden määrärahojen maksamista. Ongelma on myös byrokratiassa. Miksi 7 miljardia euroa on tällä hetkellä jäsenvaltioiden taskussa, jota ei ole käytetty kohesiopolitiikan tavoitteisiin? ja lupauksiin. Meillä on sääntöjä ja normeja, jotka monimutkaistavat ja vaikeuttavat eurooppalaisen normiston toteuttamista. Parlamentin täytyy ottaa oma vastuunsa komission tietysti myös, mutta neuvosto on tässä se päävastuullinen tästä tilanteesta, koska yli puolet hallintoviranomaisista on vielä nimeämättä. Ja nämä summat ovat niin tärkeitä, niin huomattavia, jos ajattelemme alueellisen ja sosiaalisen kohesion investointeja. Toisaalta on myös välttämätöntä EUn uskottavuudelle ja jotta se voisi paremmin hoitaa sille annetut tehtävät ja voisi myös pitää lupauksensa. On välttämätöntä siis lähteä suorittamaan monivuotisen rahoituskehyksen tarkastamista, vähemmän byrokratiaa. Meidän pitää pystyä toimimaan nopeammin vastataksemme kansalaisten tarpeisiin ja pitääksemme kiinni lupauksistamme. Puhutaan maksujen vähenemisestä – 7,2 miljardilla. Se tarkoittaa myös ihan muuta. Meillä tulee olemaan maksuvaikeuksia, jotka tulevat olemaan erittäin vakavia ja rankkoja tulevina vuosina. On kyse rahasta, jota on luvattu, siihen on sitouduttu ja se palaa jäsenvaltioille. Mutta määrärahat ovat vielä olemassa. Meidän täytyy ehdottomasti, ehdottomasti noudattaa, valvoa, että nämä määrärahat todella tulevat maksetuiksi. Komission pitää pystyä ennakoimaan tilannetta nimenomaan Esirin kanssa. 13 miljardia euroa sitoumuksissa eikä vieläkään ole päätetty Esirin jatkamisesta Junckerin ohjelmassa. Puhutaan periaatteesta, että päätetyistä, päätetyt summat eivät ole sinällään välttämättömiä, koska ei ole varmaa, että vuonna 2016 päätetään – jatkaa Esirin toimintaa otsakkeessa kolme on ilmennyt ongelma, joka liittyy muuttoliikkeeseen, pakolaiskysymykseen, 250 miljoonaa sitoumuksina ja 10 miljoonaa maksuina. Minä olenkin miettinyt, onko tämä riittävää. Mitä sitten tulee tähän lisätalousarvioon numero neljä. Siellä on joitakin epäselviä kohtia. Puhutaan korjaamisesta yhdistyneelle kuningaskunnalle – 2012 737 miljoonaa 361 miljoonaa vuodelle 15, mutta on myös muita huomionarvoisia kompensaatioita, joita on ehkä tajuttu esimerkiksi, jos näitä korjauksia tarkistetaan, niin neljäsen valtiot, Saksa, Itävalta, Alankomaat muun muassa ovat todenneet, että nämä korjaukset eivät aina olleet riittävän selkeitä. Lisätalousarviossa numero neljä on myös on yksi miljardi, joka on ennakoitu sakkoihin ja jolla pyritään korvaamaan – valuuttakurssien alenemiseen, joka johtuu Englannin punnan nykytilanteesta. Ehkä tässäkin pitäisi ajatella jotain korvauksia. Muutama kysymys komissiolle. Lisätalousarviosta numero neljä. Me puhumme MFFn toteuttamisesta – sataprosenttisesti, mutta vain 10 prosenttia viroista on avattu pakolaisten uudelleen sijoittamiseksi. Tullaanko näitä määrärahoja käyttämään? Tullaanko ne ottamaan käyttöön pakolaisten uudelleen sijoittamiseksi? projektissa. Vielä toinen kysymys. Puhuakseni lisätalousarviosta numero viisi ja vastatakseni puheenjohtajan esittämään kysymykseen. Meidän pitäisi olla pitää yliopistopohjainen tutkinto, jotta voisi ymmärtää Euroopan budjettia, koska se on todellinen sekamelska omien varojen kanssa ja vähennysten kanssa. Ne vähennysten... Era preciso simplicidade. Me, tätä pitäisi lähteä suuresti yksinkertaistamaan, varsinkin kun puhutaan omista varoista. EUn budjetin pitäisi pyst- olla luettavissa, ymmärrettävissä kaikille. Kaikkien kansalaisten pitäisi pystyä tajuamaan, mitä he lukevat. Oli kyse briteistä, ruotsalaisista, tanskalaisista, itävaltalaisista ja niin edespäin. Mitä tulee omiin varoihin, meidän pitää ratifioida. Se pitäisi ratifioida kaikissa jäsenvaltioissa. Joskus se on ihan mekaanista, jäsenvaltiot saavat huomattavia summia, mutta on myös toisia jäsenvaltioita, jotka saavat paljon paljon vähemmän. Meidän budjettikantamme on neutraali, mitä tulee jäsenvaltioiden maksuosuuksiin. Olisi hyvä tietää, miten niitä käytetään. jäsenvaltioiden maksuosuudet, on, onko ne jo ennakoitu vuoden 2017 budjetissa? Olisi tärkeää tietää se myös, jos ajattelemme lisätalousarviota numero viisi, voidaksemme ottaa huomioon jäsenvaltioiden odotukset. Niiden on myös tiedettävä, mitä he voivat odottaa, mitä ne voivat odottaa e, ensi vuoden talousarviolta suhteessa tämän vuoden talousarvioon asioiden pitäisi olla selkeämpiä lisätalousarviossa numero viisi. Jotkut korjaukset ovat keskeisiä sisällöllisesti, josta komissio on jo tehnyt budjettiennakkoarvioita vuodelle 2016. Nyt pitää saada loppuun tämä ratifiointiprosessi, mutta haluaisinko tietää, päästäänkö tavoitteisiin? No, loppujen lopuksi meidän pitäisi hyväksyä lisätalousarviot 4 ja 5. Olemme varmaan valmiita sen tekemään, mutta uskoakseni neuvosto ei ole ihan valmis hyväksymään näitä kahta. Mutta kuitenkin kaikki on laitettu pöydälle – jotta voimme lähteä tarkistamaan monivuotista rahoituskehystä. Ja nämä lisätalousarviot numero 4 ja 5 osoittavat selkeästi, kuinka välttämätöntä on tehdä tämä, toteuttaa tämä monivuotisen rahoituskehyksen tarkastaminen. Me olemme riippuvaisia neuvoston tahdosta jotta voitaisiin saada hyväksyttyä nämä lisätalousarviot. Eli me riipumme neuvosto, olemme riippuvaisia neuvoston hyvästä tahdosta, toistan sen, jos me haluamme edetä. Jos neuvotteluissa tarvitaan nopeaa menetelmää, niin täytyy muistaa, että neuvoston kanssa neuvotellessa kummankin täytyy osoittaa hyvää tahtoa, mm, joustavuutta ja olla suopea mielin, jotta voisimme mahdollisimman nopeasti toteuttaa tämän MFFn tarkastamisen. Kiitos edustaja Fernandes. Ehkä me voisimme nyt pyytää rova Kalviota komissiosta vastaamaan tähän kysymykseen, jonka meidän yleisesittelijämme tässä heitti meille kaikille. Yes, uh, thank you very much. Niin, kiitokset. Tosiaan en nyt yksityiskohtiin sen kummammin puutu Varmasti tiedätte, että tässä on kaksi äh, elementtiä, eli tuo siirto, yleinen siirto katsomaan, missä oikeastaan on niitä kaikkia maksuja, joita ei sitten tulla käyttämään ja pyrimme sitten käyttämään ne uudelleen sillä tavalla kuin järkevää on. Ja tässä on ehdotettu tiettyjä ohjelmia tuossa otsakkeessa 1a ja 3 uudelleen on tarkoitus käyttää sitten tosiaan niitä varoja jo sellaisilta aloilta, joilta varoja ei ole käytetty. En puutu nyt sen kummallisempiin yksityiskohtiin parlamentin tietää. Ja sitten toinen tärkeä asia liittyy juuri kokonaistalousarvion vähennykseen erityisesti täytäntöönpanon viivästysten vuoksi rakennerahastojen yksi b otaken kohdalla. Ja tähän Fernandes on esittänyt nyt oman kommenttinsa tämähän liit- ja kysymyksensä. Eli tässä on tuo 7 miljardia euroa vähennystä koko talousarvioon nähden osakkeessa 7b eri toten. Ja tässä on pieniä muutoksia myös mm, ja vähennyksiä muilla alueilla myös. Ja sitten tässä voidaan viitata olemassa olevan byrokratian määrään muun muassa, mutta tässä kiinnittäisin huomiota myös siihen, tietoon, jota meillä on. Meidän ei täytyisi nyt tässä huijata itse itseämme, kun ajattelemme M plus kakkosesta M plus kolmosen siirtymistä, niin se on vähentänyt järjestelmän kurinalaisuutta ja tätä ei tule unohtaa, kun ajattelemme täytäntöönpanon rytmiä. Eli me itse asiassa koko monivuotisen rahoituskehyksen sisällä haluamme toimia. Ja jos katsomme nykyistä MFF, niin siinä on tuo makroehdollisuus, josta parlamentti varmasti tietääkin, ja sitten on erityissääntöjä, erityisehtoja, joiden pohjalta tosiaan sitten vaaditaan jäsenvaltioilta riittäviä hallinnollisia keinoja ja lainsäädännöllisiä keinoja myös. Ja tämä sitten tietysti vaikuttaa viivästyttämällä tätä menettelyä, kun mietimme näitä eri ehtoja ja jäsenvaltioiden ö, toimintaa. Tämähän on suuri taakka jäsenvaltioille, ei sitä tule ollenkaan olla huomaamatta. Mutta se kyllä on täysin nykyisen rahoituskehyksen henkinen. Ja Fernandes on viitannut myös tähän lainsäädännölliseen kehykseen ja vielä kolmanne, neljänneksi jäsenvaltiot ovat 2007-2013 ohjelmien täytäntöönpanoa verranne, panon verranneet ja komissio on tosiaan halunnut, että nämä summat saataisiin todella kunnolla käytettyä tuolla edeltävällä ohjelmakaudella. Tämä tietysti liittyy myös tuohon plus kolmoseen. Ja tietysti meidän täytyy sitten myös pyrkiä yksinkertaistamaan eri järjestelmiä ja eri systeemejä. Mm. Ja niin, ja näin ohjelmia ei välttämättä kaikin tavoin ole voitu mm, täytäntöönpanna niin kuin olisi pitänyt. Ja jos ajattelemme sitten maksuviivästyksiä ja rakennerahastojen täytäntöönpanoa, me olemme tässä ehdottaneet sitä, että käyttäisimme mm, uudelleen täytäntöönpanoa hyväksemme. Ja tässä siirryn nyt sitten tuohon vaiheen neljä sitoumusvaiheeseen. Eli sitä, miten sitoumukset ovat huomattavasti muuttuneet. No ei nyt sinänsä niin hirveän paljon, mutta kuitenkin nämä maksusitoumusmäärärahat ovat nousseet varsinkin otsakkeessa kolme voidaksemme vastata tähän pakolais- ja maahanmuuttokriisiin. Me ehdotamme, että maksusijoitumusmäärärahoja 15 miljoonalla ja 10 miljoonalla siirrettäisiin tähän uuteen kriisivälineeseen, jota unioni on ehdottanut. Ja Fernandes esitti tästä kysymyksen, riittävätkö nämä 10 miljoonaa, jos oikein nyt ymmärsin teidän kysymyksenne. Meidän mielestämme se riittää, kun ajattelemme täytäntöönpanon panoa juuri talven näkökulmasta. Talvi on tässä nyt tulossa ja home pää, kotiasioiden pääosastossa ja ekopääosastossa todellakin sitten pyritään löytämään myös muunlaisia rahoitusmahdollisuuksia, mikäli tämä rahamäärä ei riitä, mutta me olemme kuitenkin tällaista summaa esittäneet. Sitten myös miettimme esiriä ja niiden otsakkeita, niin Silvan on tässä vieressä, niin kyllä jakamaan teille lisää tietoa myös näistä AMIFin esi- täytäntöönpanosta esimerkiksi. Me pyrimme myös vastaamaan tulevaisuudessa piileskeleviin haasteisiin. Meillähän on Bulgarialta jo pyyntö esimerkiksi olemassa ja varmaankin sitten uudelleen sijoittamisesta tulee vielä kustannuksia, siihenhän puheenjohtaja myös viittasi. Ja sitten jos katsomme 2016 talousarviota, jossa on tuota joustovälinettä käytetty reippaalaisesti, me olemme kuitenkin halunneet vuonna 2016 äh, valmiita käyttämään otsaketta 5. Siellä on tietynlaista pelivaraa olemassa edelleenkin. Fernandes myös kiinnitti huomiota esiriin ja minä tahtoisin sanoa, että tämä etupainettoisuus ei vahingoita neuvotteluja esirin toiminnan jatkolle monivuotisen rahoituskauden seuraavaa vaihetta ajatellen, mutta jos ajattelemme vuoden 2016 rahoitusvälineitä ja niiden siirtoa eteenpäin, meidän mielestämme se on hyvä etupainotus. Sinänsä me emme kuitenkaan näin sitten taakoita liikaa tulevien vuosien talousarvioita, mutta joka tapauksessa tämä ei sinänsä liity ESIR 2 ehdotukseen sen kummemmin. Siitähän tulevien viikkojen aikana neuvotellaan. Uskon, että nämä ovat nyt nuo merkittävimmät asiakokonaisuudet. Kiinnittäisin huomiota myös vielä Euroopan raja- ja rannikkovartiosto, virastoon, Frontexin henkilöstöön. Se, se, se ei varsinaisesti vaikuta talousarvioon mitenkään erityisesti. Hyvä. Uskonpa, että kustannuksissa, maksuissa nämä ovat varmasti merkittävimmät huomiot esittää tässä vaiheessa. Sitten myös tulojen korjauksessa on ollut huomio, huomioitu tuo neljäs kohta. Se liittyy, näkyy myös tuossa talousarvion korjauksessa numero viisi. Haluaisin selventää sitä, että tämä oikaisumenettely on päättynyt. Viimeiseksi oli kyse Romaniasta ja syyskuun lopulla saatiin sieltä ilmoitukset, eli nämä kaikki oikaisumenettelyt ovat loppuneet ja uuteen kauteen on nyt siirrytty lokakuun alussa. Ja meidän täytyy nyt sitten tosiaan eri jäsenvaltioiden tulojen muokkaukseen suhtautua siten, että me uutta laskentaperustetta käytämme. Ja tässä on myös sitten perus, perinteiset omien varojen laskelmat muuttuneet 20 prosentista 25 prosenttiin. Ja, me, ja sitten vielä tässä on viitattu myös järjestelmän monimutkaisuuteen ja takaisinmaksuihin. Ja onneksi täällä on Stefan Lehner mukana. Hän on asiantuntija näissä takaisinmaksuasioissa. Hän voi varmasti sitten vielä vastata vastata, jos jatkokysymyksiä esiintyy. Me olemme ehdottaneet tosiaan tätä korjaavaa talousarviota numero viisi. Siitä se oli kävi ilmi jo heinäkuussa ensimmäisessä vaikutusten arvioinnissa ja me olemme saaneet nyt lisätietoja ja käsittääksemme näitä kaikkia aika suurta osaa uusista maksuista on pystytty jo ennakoimaan jo aikaisemmin tässä neljännessä tarkistuksessakin viime viikkojen asiakirjoja ja taulukoita tutkii tutkittuamme. Jos tämä hyväksytään tämän vuoden aikana, niin sitten se vaikuttaa talousarvion kansallisiin talousarvioihin myös. Tässä otetaan huomioon tietysti edeltävien vuosien talousarviot myös. todennäköisesti tammikuun on sitten se, jolloin nämä muutokset näkyvät, jos tämä lisätalousarvio hyväksytään marraskuussa. Uskomme, että tämä voisi mennä sitten marraskuun täysistunnossa läpi. Unionin talousarvioon ehkä muutokset ovat sitten nolla prosenttia. Tämä tässä kyse on muutoksista tiettyjen jäsenvaltioiden summiin ja sitten tämä näkyisi konkreettisesti tammikuussa, mutta talousarvion laskeminen paremmin linkittyy vuoden 2016 kansallisten parlamenttien talousarviolaskelmiin. Uskon, että tässä nyt olen pystynyt käsittelemään kaiken sen, mitä on kokouksessa kuultu, ja olen todella tyytyväinen siihen, miten valmis parlamentti on innokas hyväksymään nämä mm, lisätalousarviot mahdollisimman tehokkaasti. Kiitos, te ymmärrätte annoitte ymmärtää, että kollega voisi antaa lisätietoa, lisätäydennystä vähän tähän äh, kuultuun. Kiitos puheenjohtaja. Kerron teille nyt äh, tilanteesta, jotka liittyvät äh, turvapaikka rahaston AMIFin. AMIF on englanninkielinen lyhennelmä, tästä nyt käännän englannin kielelle. First recall that... Niin, muistuttaisin teitä siitä, että AMIFissa on kolme asiaa, kansalliset ohjelmat, hätä, apu, varaus ja unionin toiminta. Eli apu, avun pohjalta pyritään vastaamaan vuoden aikana tuleviin erityis tapauksiin. 2016 summa oli 326 miljoonaa ja summa on käytetty itse asiassa tyystin ja sitten siihen oli 43 miljoonaa lisää ja sekin on kokonaan käytetty ja näin sitten on AMIFin eh, turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston eh, loppusumma yksi miljardi 400 miljoonaa maksusitoumuksina ja se on 2016 talousarviossa mukana näin neuvoston kaksi päätöstä sisäisistä siirroista voitaisiin täytäntöönpanna 400 46 henkeä, parisataa henkeä suurin piirtein on sitten siirretty Kreikasta Italiaan. 400 640 miljoonaa on ohjattu jäsenvaltioille juuri sisäisiä siirtoja varten. Tämän vuoden aikana 200 miljoonaa suurin piirtein, jotka ovat jääneet maksusitoumuksista jäljelle, on siirretty tuohon uuteen tukivälineeseen, ikään kuin unionin sisäiseen humanitaariseen apuun, voidaksemme hallinnoida paremmin pakolaisten mm, tilannetta, varsinkin nykyisellään Kreikassa. Ja näin sitten 29. syyskuuta tänä vuonna neuvosto on hyväksynyt päätöksen, jonka pohjalta jäsenvaltioiden sallitaan käyttävän osa varoista, sisäiseen siirtoon ohjatuista varoista rahoittamaan Turkin kanssa tehtyä sopimusta ja järjestelmää, eli sitä, miten sidoitetaan uudelleen sitten yksi henkilö, joka palautetaan Turkkiin, ja miten sitten taas joku toinen henkilö sijoitetaan jäsen, jäsenvaltion 52 000 ihmistä olisi nyt kyseessä uudelleen sijoitettavaksi Turkista jäsenvaltioihin. Ja kun ajattelemme sitä alkuperäistä summaa, joka on sisäistä siirtoa varten ohjattu, niin se voidaan käyttää myös tähän uudelleen sijoittamiseen jäsenvaltioissa. Ja se, mikä nyt on jäänyt jäljelle, sisäisistä siirroista, turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta on noin 200 miljoonaa ja se sit, sitten käytettäneen vuoden loppuun mennessä ja sitä voidaan käyttää hätäapuun ja, ja näin sella, siltä pohjalta, mitä jäsenvaltiot pyytävät. Ja näin komissio on tässä lisätalousarvio nelosessa todellakin toivonut 130 miljoonan maksusitoumusmäärärahan lisäystä eh, turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon AMIFiin vuoden loppuun mennessä, kun tilanne on aika arvaamatonkin pakolaisvirtoja tutkiessamme, kun unioniin tässä pyritään pääsemään erityisesti eteläisten unionirajojen läpi. Näin tämä sitten näkyy lisätalousarviossa numero neljä. Komissio on valmis hallinnoimaan näin pyyntöjä, joita jäsenvaltiosta voi tulla vuoden loppuun mennessä. Merci, monsieur Foster. Kiitos. Edustaja Fernandes, saitteko vastauksen tai vastauksia kysymykseen? Toivottavasti. Edustaja Depre. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin sanoa, no, olen ihan samaa mieltä samoissa pohdinnoissa, samalla linjoilla kollega Fernandesin kanssa, mitä tulee sitten maksuihin. Minä yksi päivä tässä vähän vitsailin, että minä en enää niitä nyt hoida. Yksi jonakin vuonna pitää pyytää lisää rahaa ja sitten pitää palauttaa 7 miljardia. Mutta olipa syy mikä tahansa, olipa kyse, kyse viiveistä jäsenvaltioissa tai hallinnolliset syyt ovat sen aiheuttaneet tai komissio on loistanut poissaolossaan, olollaan, niin se on erittäin vahingollista nykytilanteessa, jos me ajattelemme EUn kasvunäkymiä. Tämä on todellinen ongelma ja meillä on ihan täydet syyt järjestää jonkinlainen kokous, jossa voimme tehdä oikean arvion, mikä on todellis, näiden määräysten todellinen tehokkuusaste. Mutta, tämän, mutta täällä nyt vähän vitsaillaan, mutta siitä voi tulla paljon vakavampi asia, koska miinuksista voi tulla plussaa lain, lainsäädäntö käyden lopulla ja sitten siitä voi tulla sääntö. En, piste kolme. Mitä sitten nyt muutama sana maahanmuuttokriisistä. Olen erittäin iloinen voidessani todeta, että lisää varoja, lisäkeinoja on ennakoitu siihen, mutta haluaisin kuitenkin miettiä lisää ja kuuntelin herra Presaa. Ei varmastikaan maksa enemmän eh, mikään, mutta me voimme vain sanoa, että harjoitettu politiikka ole toiminut. Jos on, ehm, tarvitaan määrärahoja uudelleen sijoittamiseen, jos ei niitä määrärahoja ole käytetty, niin missä sitten on vika? En minä lähde tässä nyt teitä hauskuttamaan erilaisilla summilla koska jokin asia voi maksaa paljon enemmän kuin uudelleen sijoittaminen, mutta politiikka on epäonnistunutta. Meillä pitäisi olla enemmän, ja se on antanut liikkumavaraa sitten varojen käyttämiseksi muualle. Kyllä, tässä nyt on aihetta pohtia vähän syvällisemmin asioiden etenemistä. Minusta on aika surrealistista, kun sanotaan, että kohdassa neljä törmätään Iso-Britannian synnyttämään tilanteeseen. Iso-Britanniahan on päättänyt lähteä EU-sta. On jäsenvaltioita, jotka joutuvat maksamaan lisää, koska se tarkoittaa sitä, että tämä korjausmekanismi menee alaspäin brittien lähdön takia. Olen hyvin, hyvin ihmeissäni siitä, mitä on ennakoitu, kun puhutaan äh, sakkomaksuista. Korjatkaa minua, jos olen väärässä. Brexitin jälkeen e, Englannin punta on menettänyt arvoaan. Niin, kyllä. Brittiläisethän päättivät Brexitistä. Ja, ja. Nyt tullaan käyttämään tätä sakkomaksutuotetta, jolla voidaan korvata brittiläisen punnan menekkiä aiheuttaman tyhjön EU-budjetissa. Mutta kertokaa nyt minulle tämä logiikka. Britit sanovat, että me lähdemme. Punta menettää 20-30 prosenttia arvoaan, eli brittiläisten maksuosuus myös siinä samassa putoaa, mutta sitten sanotaan, että eihän se ole brittien ongelma, se on muiden ongelma. On tämä aika erikoista logiikkaa, jos ongelma onkin meidän eikä heidän onhan tässä nyt kuitenkin jotain myösteistä, kun puhutaan sakkorangaistusmekanismista. On aina sanottu, että tämä niin sanottu tuote jää budjettiin eikä sitä palauteta eri jäsenvaltioille, mutta tämän tyyppiselle käytölle käytön tullessa kyseeseen, niin on tämä nyt aika kummallinen tilanne, vai olenko minä ihan väärillä raiteilla? Öö, hyvä puheenjohtaja, minä pyytäisin, että tätä asiaa tutkittaisiin tutkittaisiin erittäin suurella tarkkaavaisuudella. Voisitteko te pyytää komissiota kertomaan meille, miten nyt tullaan tekemään Iso-Britannian kanssa? Minä muistan vuoden helmikuulta, herra Cameron sanoi, että ei tule kuuloonkaan kysymyksenkään, että Euroopalla olisi yksi ainut valuutta. Me haluamme, että Euroopassa on useita eri valuuttoja – kun määriteltiin yhdistyneiden kuningaskuntien maksuosuus ja se maksettiin englannin puntina, mutta sehän tarkoitti sitä, että olisi ollut pariteetti euron ja punnan välillä. Missä kohtaa, missä vaiheessa lähdetään luomaan nyt tätä pariteettia euron ja englannin punnan välille? Ja miten selitetään, että sitten kun on kyse todellisista maksuista, niin tulee 1,8 miljardia vajetta, eli vähemmän ensimmäinen vahinko EUlle tulee tästä koitumaan tänä vuonna jo. Sen me tulemme tuntemaan, jo tänä vuonna Brexit tulee maksamaan EUlle 1,8 miljardia. Miten me voimme selittää tämän valuutanvaihdon aiheuttaman menekin tai putoamisen? tyhjön vajeen. Mehän olemme siis määritelleet jossain kohtaa pariteetin. Voiko komissio antaa vähän selvennystä tähän pariteettitilanteeseen? Eh, ehkä voitaisiin kuulla edustaja Donanoa tästä ja sitten komissio vastaa. Ja, ja, ja niin tosiaan tässä nyt on eh, perustavanlaatuinen ongelma tietysti asiassa, mutta minä tahtoisin eh, Fernandesille sanoa seuraavaa. Eli Euroopan talousarvioon pitäisi olla selkeämpi kansalaisten kannalta. On täysin järkyttävää, ettei pysty käsittämään, mitä näissä asiakirjoissa oikeastaan sanotaan, mitä tämä oikein tapahtuu. Mutta nyt ajattelen sitten sitoumusten ja maksujen välistä aikaeroa. Joka vuonna tähän ajaudutaan ja kokemus on osoittanut, että esimerkiksi rakennerahastoissa kahta vuotta kaivataan kun pyydetään maksua ja sitten siinä, kun lopulta tuo eurooppalainen maksu saapuu. Eli kyllä tämä ei toimi. Tässä on liian monimutkaisesta asiasta kyse. Viivytyksiä tapahtuu vaikka miten paljon. Ja vielä toiseksi kysyisin sitten sitä, miten nämä eri ehdot oikeastaan voidaan hoitaa. Nimittäin olemme saaneet komissiosta puhemie, parlamentin puhemiehelle kirjeen siitä, että Espanja ja Portugali eivät noudata näitä eri sääntöjä. Ja siksi eh, nuo rakennerahastojen varat eh, jäädytetään hetkeksi. Se on eriskummallista. Ekon on tästä tietysti myös puhunut, vaikka täällähän on selviä talousarviovaikutukset. Miksi meidän valiokuntamme siis ei ole otettu huomioon tässä vastauksessa komissioon? Minä olen lähettänyt kirjeen jossa sanoin, että me olimme olleet erityisen lempeitä Kreikan suhteen ja pyrimme ymmärtämään, miksi pitäisi olla erilainen kohtelu Kreikalle suhteessa Espanjaan ja Portugaliin. Mutta me varmasti palaamme tähän asiaan myöhemmin. Tähän myöhemmin. Edustaja De Pre, lisäkommentti vielä. Tämä nyt on taas pienen pieni vitsi, vitsin poikanen, kun pitää maksaa siis Englannin punnan arvon alenemisesta koituvat kustannukset, se tarkoittaa 9 miljoonaa, koska toisessa kohtaa asiakirjassa sanotaan, että täsmennetään, että Euroopan lääkevirasto Lontoossa johtuen kun on nyt vaihtokurssi on muuttunut, niin saadaan 9 miljoonaa vähemmän budjettiin. Kyllä minun pitäisi selittää tämä mekanismi se tarkoittaa sitä, että pitää, ja pitää kaikki virastot Iso-Britanniassa. Kun punnan arvo on alentunut, niin se tulee paljon halvemmaksi ylläpitää niitä siellä. Madame Edustaja Odi. Alors, est-ce que... Est no. Commission veut bien nous dire à Haluaako komission edustaja kertoa meille, milloin tämä vaihtokurssit, pariteetit määritellään euron ja punnan välillä? Tarkoittaako se sitä, että jos punta olisi hyvässä kurssissa, niin sehän olisi kaikille hyväksi? Monsieur Fernandez. Edustaja Fernandes ennen komission. Ihan yksi lisäkysymys. Jos punta devalvoidaan, niin pitääkö muiden jäsenvaltioiden maksaa lisää? Jos todella punta suhteessa euroon, jos punan arvon nousee suhteessa euroon, vaikuttaako se budjettiin suoraan vai onko meillä joku vähennysmekanismi olemassa? Tämä on sitten jäsenvaltioiden hoidettavissa. Tällaisessa erityistilanteessa tilanteessa, silloin kun on kyse tuloista, meidän budjettikapasiteetti me on sanon, olen sanonut jo, sen aikaisemmin on aika halvaantunut. Me hoidamme vain menoja, pääasiassa menoja, emmekä juurikaan tuloja. Thank you, Chairman. In... Kiitos, puheenjohtaja. Itse asiassa se on tulopuolen luonteen piirre EU-budjetissa, nimittäin se, että jäsenvaltioiden maksut on määritelty päättyy kalenterivuoden lopussa, kun budjetista äänestetään, eli yleensä 31. joulukuuta budjettia edeltävän vuotena joten vaihtokurssit, joita käytetään, kun lasketaan niiden jäsenvaltioiden jäsenmaksuja, jotka eivät käytä euroa, määritellään 31. joulukuuta. Ja koska puhumme vuotta 2016, ne määriteltiin joulukuussa 2015. Sitä huolimatta jäsenvaltioiden varsinaiset jäsenmaksut, niitä ei makseta yhdessä blogissa vuoden alussa, vaan ne on jaettu 12 ja levitetty koko budjettivuodelle. Ja sen vuoksi voi syntyä epätasapainoa vaihtokurssin väleillä. Se vaihtokurssi, jota käytettiin vuoden alussa ja se, mikä on todellinen, tämän maksun todellinen arvo, kun ne tulevat. Tämä epätasapaino voi kulkea molempiin suuntiin luonnollisesti. Ja itse asiassa vuonna 2015 Englannin punnan vaihtokurssi nousi ja sen vuoksi vuoden lopussa, en nyt muista tarkkaa summaa, mutta useita satoja miljoona, miljoonia ylimääräisiä euroja tuli tästä Ison-Britannian punnan muutoksesta. Tänä vuonna 2016 punta oli jo aikaisemmin laskenut mutta tämä lasku on nyt kiihtynyt. Ja sen vuoksi oletamme, että vuoden loppuun mennessä tämä tasapaino tai on, on se, että EU menettää euroissa. Eli voitot tai häviöt palaavat jäsenvaltioille siis sekä positiivisesti että negatiivisesti. Mutta jos on negatiivinen tilanne, jos tässä on menty miinukselle, niin riskinä on, että vuoden lopussa ää, tilinpäätös on ää, alijäämäinen. Ja tätä pyritään väistämään, välttämään. Ja sen vuoksi meillä on tietty määrä sakkoja, jotta voidaan kompensoida tämä ää, oletettu alijäämä valuuttakurssimuuttelussa? Je voudrais une précision. Minä haluaisin täsmennystä. Miksi teette selkeästi tässä muutosilmoituksessa ilmoita tarkistuksia, tarkistuksissa näistä todellisista summista ja summista, mikä, johon on vaikuttanut punnan arvon aleminen 1,8 miljardia. Miksi te teette tämän korvauksen, tämän kompensaation? In the end, uh... Lopussa budjetti tehtävät maksut vastaavat kuluja, eli ne kattavat kaikki kulut. Mutta mikäli on tällainen valuuttakurssi eh, tappio, niin se siis sitä, että tulot eivät kata kaikkia menoja. Silloin meillä olisi alijäämä eh, budjetissa. Ja tähän mennessä meillä on aina ollut plussaa eu budjeteissa ylijäämää. Mutta jos tällainen tilanne syntyy, että tulee alijäämä, niin silloin tämä alijäämä pitää kattaa uusilla maksuilla kyseisenä budjettivuotena. Tämä tilanne olisi todella epämukava, koska se söisi vuoden 2017 maksusitoumuksia. Ja sen vuoksi me pyrimme saamaan aikaan tasapainon tulopuolelle 2016 ja sen vuoksi sakot ovat tämä hyvä keino toimia näin. Niin voisin vielä lisätä, että me haluamme välttää sitä, että joudumme sitten kääntämään kaiken toisinpäin, jos me haluamme tukkia eri aukot ja puutteet järjestelmässä. Ei olisi syytä, että me nyt sitten maksaisimme lisää ja sitten taas kiertäisimme tämän täysin toisinpäin. Eli meidän täytyy nyt tutkailla näitä sakkoja järkevästi jotta meidän ei sitten tarvitse muiden jäsenvaltioiden maksuosuuksia ryhtyä justeraamaan. Mikä tässä nyt huolestuttaa meidän valiokuntamme, te ymmärsitte sen, se on avoimuus. Jos puhutaan tuloista, niin se on tietynlainen kassi tai säkki, josta jäsenvaltiot pääsevät keskenään sopuun. Neuvosto vähän komplisoi asioita ja sitten taas puhutaan, miten voidaan vähentää tai pienentää jotain, jotakin. Jos tämä käytäisiin julkisesti tämä keskustelu, niin ei tässä tällaista pientä näpertelyä olisi nähtävissä tai pikkusopimuksia jäsenvaltioiden komission kanssa. Tämä pitää saattaa julkiseksi. Me haluamme demokratiaa. Meillä on demokratiavaje. vaje Eh, usein sanotaan, että ei se kuulu teille, me lapsukaiset tulo- ja menopolitiikka on jäsenvaltioiden ja EUn komission asia, mutta ei näin enää voi toimia. En tiedä, onko tämä nyt minun tehtäväni vastata, mutta minä aina haluan täsmennyksiä. Mutta te tässä kohdassa neljä sanoitte ihan todellisista, puhuitte todellisista summista sakkomaksutuotteissa. 1,8 miljardia, joka tar- tulee Englannin punnan aiheuttamasta valuuttatappiosta. mitä, tähän, mitä tässä nyt on yritetty? Ehkä se oli liikaa avoimuutta, koska tässä kohdassa neljä ei ehdoteta tämän tätä tekemistä, toteuttamista. Selitetään vain, että ei päädytä sakkoihin, ellei sitten todella tarvetta ilmene. Pardon, le DAB sakot eivät siis näy siellä, eihän se ole normaalia. Katsotte, siellä tulee lisää lisäkohta ja sitten puhutaan tästä valuuttatappiosta. Exactly, exactly. So no, the remnant will not come... Niin, siis eivät nämä tule mistään lisätalousarvistuksesta. Tämä on tuo ylijäämä, johon Lenner viittasi äsken joka vuonna. Kuten tiedätte, huhtikuussa suurin piirtein seuraavassa vuodessa tutkailemme sitten tuota ylijäämää tai alijäämää. Emme me halua tällaista ylijäämää uuden talousarvioon ja siksi me e-, ilmoitimmekin, että me pyrimme toimimaan mahdollisimman avoimesti tässä ihan liikaakin, koska sakkoja on, mutta ei ole oikein niitä budjetoida, koska me emme halua sitten ajautua siihen tilanteeseen, että meille jää ylijäämää. Sitä haluamme välttää tietenkin ja me haluamme välittää tätä tietoa tässä nyt, emme budjetoida. Monsieur Depré. Edustaja Depré. Uh, oui, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Puheenvuorossani minä otin esille yhden poliittisen kummajaisen jos jotkut ihmiset lähtevät yhteisöstä tai järjestöstä ja niiden arvon, heidän arvonsa tippuu ja sitten muiden pitää maksaa tämä tappio tai hävikki. Ja, e, tämä on vähän kummallista erikoista. Minä haluaisin tässä nyt komissiolle sanoa, että me olimme aina tapelleet sen eteen, että tämä sakko tuote jää, pysyy budjetissa. Jos ymmärrän omi oikein komission ehdotuksen, se jää budjettiin kompensaationa siitä typeryydestä, että meidän pitää maksaa se, että brittiläiset käyttäytyvät todella älyttömällä tavalla. De, de, de toute façon, euh... Joka tapauksessa, jos sakot näkyvät tuloina, niin jäsenvaltiot eh, kyllä pistäisivät tästä koituvan tuotteen tai tulon omiin taskuihinsa ja sitten vajetta olisi loppuvuodesta. Ja sitten pitää jonkun kääntyä soittaa jäsenvaltioiden puoleen, jotta voitaisiin paikata kassassa olevat aukot. Eikö nyt olisi vähän selkeämpää sanoa, mikä on Iso-Britannian Brexitin aiheuttama tappio? Kyllä te voitte twiitata tästä, olette sitä, että emme nähneet tätä. Brexit tulee nyt maksamaan tässä vaiheessa 1,8 miljardia. 1,8 miljardia EUlle tulee maksamaan, on tullut maksamaan jäsenvaltioille Brexit mutta kyllä kai te muistatte, neuvoston puheenjohtaja hyväksyi helmikuussa sen, että on useita eri valuuttoja eu alueella. Kyllä te sen näitte ja kuulitte. No, olemme saaneet nyt hyvin paljon lisävalaistusta, jos edustaja Geir haluaa sanoa vielä jotakin. Vielä yksi kommentti. Luin viime viikolla Financial Timesista, ja minulta kysyttiin tästä myös eilen Saksan televisiossa, nimittäin, että Iso-Britannia ihan tosissaan ää, äh, liittyen johonkin äh, viinipulloihin, joita on tuhansia jossain äh, komission kellarissa vaatisi itselleen takaisin, eli se haluaisi brittien osuuden näistä viineistä takaisin. Ja tähän yhteyteen minulla on tässä nyt ehdotus, että jos nyt kerta Brexit tuo niin paljon ongelmia, niin ehkä meillä voisi olla tällainen pysyvä brittiedustusto ja, ja sitten meillä voisi, me voisimme katsoa, millä tavalla voisimme kattaa nämä budjettimenetykset, esimerkiksi vaikkapa niitä viinipulloja myymällä. Niin, no ihan vitsinä. Ah Meille on nyt tässä annettu jonkinlainen perintönä Belgian kuningaskunnalta. Siis tähän tarkoittaa sitä, että kun tulee ero, niin pitää jakaa omaisuus. Ero kuin ero mutta en ole varma, josko brittiläiset osallistuvat tämän museon uudelleen uudistamiseen, ainakaan edes sen toimi, toimintakuluihin. Monsieur Fernandez. Edustaja Fernandes, loppuyhteenveto. Haluatteko käyttää puheenvuoron? E- eikö voitaisi ottaa tässä tämä aihe tietyllä tavalla pantivangiksi, kun lähdetään neuvottelemaan monivuotisen rahoituskehyksen tarkastamisesta ja kun neuvotellaan vuoden, ensi vuoden talousarviosta? Neuvosto varmasti tulee pyytämään äänestämään jo lokakuun toisella Strasbourgin viikolla ehkä voitaisiin ottaa se periaate esiin, että neuvotellaan kaikista yhdellä, yhdellä kertaa. Neljä viisi. Ja, ja MFFn tarkastaminen ja ensi vuoden talousarvio, kaikki yhdessä paketissa. Silloin pitää odottaa neuvoston kantaa, jota me emme tunne. Me olemme täynnä hyvää tahtoa, olemme hyvällä mielellä tässä lähteneet neuvottelemaan, mutta pallo on nyt neuvoston leirissä. Jos neuvosto haluaa neuvotella, olemme siihen valmiita. Jos neuvosto ei kykene neuvottelemaan, emme me voi neuvotella. Mutta neuvoston pitää vastata. Me olemme valmiita neuvottelemaan, mutta totta kai kaikki aiheet liittyvät aivan selkeästi toisiinsa, niin kuin tässä nyt on tullut kristallin kirkkaasti esille portugalilainen puhuu pallosta ja Euroopasta, niin kyllähän sen ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Après, t'as marqué le but. Olette valmiita laukaisemaan pallon maaliin. No niin, näin olen. voimme sitten siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan. Annan puheenvuoron kollega Patricia Sulinille, joka puhuu meille Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta. Patricia, olkaa hyvä. Hvala za besedo, predsedujoči. Kiitokset puheenjohtajan solidaarisuusrahastossa halutaan hätäapua tarjota luonnonkatastrofien yhteydessä. Tätä on 2014 korjattu tätä asetusta parlamentin myötävaikutuksella ja 50 miljoonaa on esitetty maksusitoumusmäärärahoiksi talousarvioon, jotta voidaan taata se, että varoja on luonnonkatastrofin yhteydessä käytettävissä. Unionin solidaarisuusrahasto on muutakin kuin vain rahoitustukei asia, koska se on poliittinen solidaarisuuden osoitus ja viesti kansalaisille. Sillä voidaan auttaa jäsenvaltioita palautumaan iskusta ja unioni voi näin tähän tavoitteeseen rahaston pohjalta pyrkiä pääsemään tulevaisuudessa. Ja 2017 talousarvioon tämä summa pitäisi saada ja pyydän teitä tukemaan tätä. Kiitos. Merci. Kiitos. Kiitos tästä esityksestä ja suosituksesta jota ehdotatte meidän valiokunnallemme. valiokunnallemme. Onko puheenvuoropyyntöjä? Enpä niitä näe. Joten tarkistukset Rouva Sulinin tekstiin pitää jättää ennen 14. lokakuuta kello 10. Valiokunta äänestää tarkistuksista ja tekstistä 9. ja 10 marraskuuta. Ja täysistunnossa en tiedä, mihin kohtaan esityslistaan se tullaan kirjaamaan, mutta aivan varmasti ennen tämän vuoden loppua se tullaan käsittelemään täysistunnossa. Nyt annan puheenvuoron kollega Negreskulle, joka puhuu Euroopan globalisaatiorahastosta, sen varojen käyttöönotosta Viron hakemuksen johdosta. EE-öljy ja kemikaalit. Kiitokset. Kiitos. Aion puhua englantia. 11. toukokuuta 2016 Viro esitti hakemuksen taloudellista tuesta globalisaatiorahastosta yli miljoona euroa liittyen yli 1550 työntekijän työttömäksi jäämiseen ja näistä 800 työntekijää ovat näitä, jotka saisivat tukea. Viron talous on hyvin pitkälti riippuvainen palveluiden ja tuotteiden viennistä enemmän kuin muut maat. Ja ottaen huomioon, että kyseessä on Koillisviro, joka on muutenkin kärsinyt hyvin paljon viime vuosina johtuen öljymarkkinoiden muut, muut, muutoksista. Joten myös tässä raportissa puhutaan siitä, että kemikaalien tuottaminen EU:ssa on vähentynyt huomattavasti kilpailijoihin nähden ja tämä on vaikuttanut Viroon. Ja sen vuoksi globalisaatiorahaston säännöt ovat yhteensopivat kaiken kanssa, mitä täällä olen maininnut. Liittyen esimerkiksi toima, toimi, liittyen muun muassa resurssien kestävyyteen. Ja pyytäisin, että kollegat eivät lisäisi tähän mietintöön mitään poliittisia kantoja, jotka eivät liity ylipäätään globalisaatiorahastoasiaan. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos esittelijälle. Käynnistän keskustelun. Edustaja Taron. Thank you. <coughs> Thank you, Mr. President. Kiitokset niin olen tyytyväinen tähän. On mukavaa, että se on esityslistalla. Kiitokset esittelijälle. Mm, me emme varmastikaan nyt muuta poliittisesti globalisaatiorahastoa sen kummemmin. Pyydän kollegoita ja sihteeristöä toimimaan niin, että kun välitämme tietoa tästä tekstistä, niin huomauttaisimme sen siitä, että nämä menevät aktiivisiin työmarkkinatoimiin Virossa mutta kyse ei ole siitä, että tuemme öljyteollisuutta Koillisvirossa, koska on olemassa tietty väestönosa ja myös tiedotusvälineissä ajatellaan, että tai on ihmisiä, jotka eivät käsitä, miten tämä globalisaatiorahasto oikeastaan toimii ja he luulevat, että ympäristön kannalta tässä ollaan Äh, tekemässä likaisia temppuja. Ja sitten haluaisin talousarviovaliokunnan kollegoiden puolen kääntyä vuosi sitten. Minä ja kollegani me esitimme parlamentille solidarisuushengessä rahan käyttöä. Ja näin sitten sanottiin, että kyllä teillä Virossa on riittävästi rahaa eh, ratkaista ongelma muutenkin, mutta tässä nyt havaitaan, että vuoden päästä ollaan kuitenkin päädytty taas talousarvioon valiokunnassa tähän samaan asiaan. Kiitos. Eh, Kiitos. Kiitän siitä, että kaikki te olette nähneet niin paljon vaivaa, aivan erityisesti Virossa. Edustaja Peit. Thank you very much. I also like to... Kiitos. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Viro pyytää yhtään mitään tästä rahastosta. Ja minun näkökulmastani tämä on tärkeää, koska ikävä kyllä kaikki se, mitä nyt tapahtuu ja on tapahtunut eh, kemikaaliteollisuudessa Viron itäpuolella on hyvin surullinen esimerkki siitä, miten nykyinen matala öljyn hinta kääntyy uusia teknologioita vastaan, varsinkin kemian teollisuudessa, joten tämä on siis suora vaikutus matalista öljyn hinnoista. On kuitenkin tärkeää painottaa, että tämä alue Virossa on sosiaalisesti hyvin altis. Ja sen vuoksi tällä rahastolla ja sen tuella olisi sekä käytännön vaikutus, mutta myös moraalinen vaikutus ja tuki. Haluaisin myös painottaa, että tämä tuki, jos se myönnetään, jaetaan tai käytetään työmarkkinatoimenpiteisiin. Merci. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Eli jos puhumme tästä globalisaation rahastosta, kyllä sen pitäisi pystyä äh, äh, takaamaan tämä globalisoituminen ennen kuin suuret erottamisprosessit, irtisanomisprosessit käynnistyvät haluaisin sanoa, ellei edustaja Negresku ole toista mieltä. Työllisyysvaliokunta tulee antamaan lausunnon ja huomenna se tulee siitä äänestämään. Tarkistukset tulee jättää tästä Negreskun mietinnöstä. Viimeistään 13. lokakuuta mennessä budjettivaliokunta ottaa kantaa tähän tekstiin 24. päivä lokakuuta ja täysistunto ottaa kantaa äänestämällä tästä 26. päivä lokakuuta. Näin etenemme esityslistamme kanssa. Seuraavaksi meillä on lausunto. Kollega Vioti on sitä valmistellut. Siinä kusutaan pakolais- ja muuttovirtojen käsittelystä EUn ulkoisten toimien merkitys? Mikä rooli EUlla voi olla tässä? Edustaja Viotti, olkaa hyvä. Em... Kiitos. Kuten sanoittekin, niin kyse on tekstistä, jota nyt olemme laatimassa. Tämä on AFEP ja DV-valiokuntien kanssa yhdessä tehty työ, te, tehdään työtä. Tässä meidän täytyy puuttua pakolais- ja muutto ja miettiä, miten se sitten heijastuu muihin politiikan aloihin. On käynyt ilmi, ettei Euroopan unioni ollut oikeastaan alkuunkaan valmistautunut tällaiseen. Tarvitaan paljon enemmän pelivaraa. Komissio on esittänyt monivuotisessa rahoituskehyksessä tiettyä varamäärää tähän ja meidän täytyy todellakin olla paremmin taloudellisesti valmistautuneita tällaisiin suuriin vaikeuksiin ja suuriin haasteisiin. Me myös tarvitsemme unionin talousarvioon ulkopuolisia ratkaisuja, sellaisia ratkaisuja, joita voisimme käyttää ennaltaehkäisevästi esimerkiksi Afrikan ja sitten nämä rajavartiojärjestelyt. Meitä huolestuttaa se, että parlamentti ei kuitenkaan pääse valvomaan näitä varoja täysipainoisesti. Meidän täytyisi nyt sitten miettiä, tarkasti kaikkia rahastoja, kaikkia rahastoja, joita käytössä on. Emme voi hyväksyä sitä, että esimerkiksi tuota kehitysyhteistyövälinettä on käytetty pakolaisvirtojen ja maahanmuuttovirtojen tulppana. Eli järkevämmin täytyy nyt toimia ja sitten täytyy tehdä taloudellista yhteistyötä esimerkiksi Afrikan valtioiden kanssa ja tämä ehdotus, josta nyt käsittelemme, niin on kyllä nyt hyvä ehdotus. Me, ja meidän täytyy ajatella sitä, että tätä talousarviomäärärahaa voitaisiin myös kasvattaa. Merci. Kiitos edustaja Viotti. Miten me nyt voimme saada, miten voimme tyrehdyttää nämä muuttovirrat, miten saamme rauhan lähi- ja keski -Itään? Anneli Jätteenmäki, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja esitti niin vaikean kysymyksen, että luulen, että valiokuntamme ei pysty siihen vastaamaan ja EUkin on kyllä huonosti pystynyt tähän asiaan vastaamaan. Mutta näistä EU-budjetin ulkopuolelle perustetuista rahastoista toteaisin, että jaan sen huolen, minkä raportoijakin Eli näiden rahastojen käyttö on valvonnan ulkopuolella, parlamentaarisen valvonnan ulko, ulkopuolella. Ja kun yhteisiä verovaroja käytetään, näin ei saisi eikä saa olla koskaan. Eli jos rahasto perustetaan, niin se valvonta täytyy hoitaa jollakin tavalla. Ja toivon, että valiokunta miettii tässä, mitkä ne keinot on. Muuten kyllä itse asiassa henkilökohtaisesti suhtaudun kriittisesti koko tällaisiin rahastoihin. Minusta parempi olisi, että se on parlamentin budjetin kautta. Ymmärrän, että tässä voi olla yksi syy siihen, että, että on rahasto, että ajatellaan, että Afrikan valtioilta saadaan rahaa. Minusta sitä olisi pitänyt perustella paremmin, kuinka paljon, mitkä tahot ovat valmiita, koska jos tämä ulkopuolisten rahojen saanti perustuu vain toiveeseen, niin silloin rahastoa ei tarvita, vaan suoraan budjetista rahat. Siis en vastusta tätä rahaa tämän ää, migrationin niin kuin hoitamiseen, mutta tämä tapa, millä se toteutetaan, niin minusta se on kyseenalainen. Sitten kun tätä parlamentin tätä asetusta valmistellaan, niin on pidettävä huoli, että ohjelma, ohjelmalla siis edistetään kestävää kehitystä ja ihmisoikeudet ja tällaiset täytyy ottaa myös huomioon. Mutta avoimuuden ja vastuullisuuden kirjaaminen ja sen toteuttaminen, ne on hoidettava minun mielestäni ennen kuin mitään rahastoa voidaan perustaa. Merci. Merci, Madame Kiitos, edustaja Jätemäki. On totta, että tämä budjetin hajoaminen, sirpaloituminen on huolestuttava. Budjetin pitäisi olla luettava kaikille. Meillä on nyt todellinen budjettien galaksi Miten budjetti ei pysty vastaamaan odotuksiin? Ihan aiheellinen kysymys. Eh, pitääkö keksiä koko ajan lisä lisäbudjetteja? Ja silloin se karkaa kontrollin ulkopuolelle. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Vioti, haluatteko te kommentoida? Onko teillä jotakin lisättävää? Ei mitään huomioittavaa, huomautettavaa. Tässä vaiheessa voin sanoa teille, että 19. lokakuuta kello Kymmenen mennessä te voitte jättää tarkistuksia kollega Viotin tekstiin. Me äänestämme tästä 9. tai 10. marraskuuta ja me tulemme ää, antamaan tämän arvokkaan, ratkaisevan ja selkeän mietinnön AFET-valiokunnalle ja DEVE-valiokunnalle, jotka ovat yhdessä tutkimassa tätä artikla 55 pohjalta. Ja sitten vois, toivon, toivon, että kollegat huomioivat meidän mietintömme asianmukaisesti. Öö, meidän piti kuulla Euroopan investointipankin vuosikertomuksesta, mutta kun aloitteita on tällä hetkellä niin paljon, niin Edustaja Gardia Sabal on, on sitä mieltä, että voisimme lykätä tämän vuosikertomuksen esittelemistä, koska siihen liittyy uusi uudet määräykset ja me olemme vastuussa tästä tekstistä vastuussa yhdessä Ekon valiokunnan kanssa, mikä ei aikaisemmin ollut käytäntö. Eli tämä esityslistan kohta on lykätty tuonemmaksi, eli näin ollen voimme keskeyttää kokouksen tällä erää ja tapaamme uudestaan kello 15. Aloitamme äänestyksen kello 16. Onko muita kysymyksiä? Eli keskeytämme kokouksen tältä erää tähän. Kiitos.